tästä vielä kelitkin paranee. Esityslista, ehdotus on pöydällä. Muutoksia ei varmaankaan ole tarjolla tähän, joten esityslista on siten hyväksytty. Seuraavaksi omiin ilmoituksiini, ehkä kolme kappaletta. Paikalla on pääosasto viestinnän TV-ryhmä paikalla, joka teettää vierailuryhmille filmiä. Annetaan heidän täällä tehdä ihan rauhassa omaa työtään. Se ensimmäinen ilmoitukseni. Sitten toinen asia 45 maasta, 45 ympäristöasioista vastaavaa ministeriä yrittävät saada ilmastoneuvotteluihin uutta dynamiikkaa. Tilanne ei näytä maailmanlaajuisesti katsottuna kovinkaan hyvältä, sillä Yhdysvallat, Australia ja kaikkia siltä väliltä, niin prosessi on kyllä taanehtiva ja meidän pitäisi kyllä saada tähän muutosta, joten käynnissä oleva prosessi on erittäin tärkeä. No, kyllähän nyt tästä suuresta projektista siirrytään pienempiin sopimuksiin. Se on sinänsä hyvä asia, mutta se ei riitä. Mitä tulee YK on kesäkuiseen kokoukseen, joka järjestetään Bonnissa, niin meidän tulee uudemman kerran vielä vahvistaa oma kantamme. Kolmas ilmoitukseni liittyy huomisiin äänestyksiin. Niitähän on melkoinen määrä IPPC lausuntoon liittyen puutavara, uuselintarvikkeet myöskin ovat esityslistalla. Kollega Liotard vastaa uuselintarvikkeista, Lukas vastaa puutavaroista ja Kramer teollisuuden päästöistä. Minä olen katsonut näitä pyyntöjä ja teidän iloksenne voin ilmoittaa, että olen päättänyt soveltaa artiklaa 66.3 ja siinähän sanotaan, että jos ensimmäisen ja toisen käsittelyn välissä on järjestetty Eurooppa-vaalit, niin puheenjohtaja voi päättää rajoitusten poistamisesta, joita yleensä sovellettaisiin toisessa käsittelyssä tai uudelleen laadintaprosessissa. Jottei tässä synny siis ihan mitä sattuu, eli että tämä ei olisi sattumanvaraista. Minä päätin, että kaikki pyynnöt hyväksytään ja huomenna voidaan siis äänestää vapaasti. Katsotaan, mikä on uuden parlamentin kanta näihin käynnissä oleviin asioihin liittyen. Yksi poikkeama vaihtoehtoja ei ollut Toisessa käsittelyssä voivat olla mukana vain ja valiokunnan jäsenet. Yksi kollega oli kylläkin aika ahkera, mutta hän ei ollut valiokunnan jäsen, jota hän ei voi jättää tarkistuksia Eli 124, 152, 305, 306 ja 320, näitä ei voida hyväksyä. Kollega Hidalgo, valitettavasti en voi hyväksyä näitä tarkistuspyyntöjä, ne, mutta ymmärrätte varmaan. Niin, kaikista muista tarkistuksista äänestetään huomenna. Sitten Esityslistan kohta kolme, pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksesta 15-17 maaliskuuta. Mikäli kokouksen loppuun mennessä ei tule huomautettavaa näihin pöytäkirjoihin liittyen, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Näin pääsemme esityslistan kohtaan neljä. Tämä on minun valmistelema lausunto kollega Zayerin tekstiin liittyen. Lissabonin sopimuksestahan löytyvät nämä uudet artiklat 290, eli delegoidut säädökset, eli komissiolle delegoidut säädökset, tarkemmin sanottuna. Mehän otimme jo kantaa Sajer 1 lausunnossa tähän asiaan. Ja nyt on artiklaan 291 liittyen laadittu lausunto. Kyse on täytäntöönpano toimenpiteistä ja Tähän liittyen meidän valiokuntaamme on pyydetty laatimaan lausunto. Kolme perushuomiota näin alkuun. Parlamentti ja neuvoston pitää olla tasavertaisia toimijoita tämän proseduurin yhteydessä, eli meidän pitäisi saada samaiset tiedot käyttöömme kuin neuvostokin. Toinen asia, ympäristö- ja terveys alalla ei pitäisi olla käytössä mitään rajoitteita. Ehdotushan kuuluu, että neuvottelumenettelyä käytetään vain ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio pitää sitä suotavana. No, minä olen sitä mieltä, että ympäristö ja terveys ovat sellaisia aiheita, jotka ovat tärkeitä ja mielenkiintoisia kansalaistenkin näkökulmasta katsottuna, joten neuvoa neuvottelumenettelyä tulisi käyttää kaikissa näissä kysymyksissä. Sitten kolmas huomio liittyy teknisluonteisempaan asiaan. Komissiohan haluaa, että aikaisemmat menettelyt, myöskin sääntelymenettely, muutettaisiin uuteen menettelyyn sopivaksi, mutta meillä on nyt kyllä laajennettu kompetenssikenttä. Tästäpä syystä ehdotakin, että tapauskohtaisemmin tarkistamme, miten toimimme, emmekä siis hylkää vanhoja menettelytapoja saman tien, koska on tiettyjä aloja, joiden suhteen meidän toimivaltamme on laajentunut. Ja tästäpä syystä me voisimme pitää vanhan komitologia päätöksen mukaista sääntelymenettelyä käytössä. Siinäpä kolme ehdotusta. Omalta osaltani ja esittelijänä toimii kollega Zayer. Hän kertoo sitten myöskin muiden valiokuntien kannoista ja sitten laatii siltä pohjalta oman tekstinsä täysistuntoa silmällä pitäen. No niin, onko huomioitavaa? Kollega Lepage. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys, ei nyt siitä, mitä te äsken kerroitte, vaan siirrosta, mikäli ymmärsin oikein. Ehkä en ymmärtänyt, mutta sitten me, te valaisitte minua tietyistä neuvoston valtuuksista suoraan komitologia erikoisesiantuntija komiteolle. Varmaankin tässä on kysymys teknistä kysymystä, ajattelen tässä GMOita, mutta muistakin on kyse. Tähän liittyy e, e, kiistaton riski kuitenkin ja näin vieläkin vaikeampaa meidän on puuttua asiaan, jos mitään poliittista toimintaa ei ole. Kaikki tapahtuu komitologian kautta. Siis mikä ymmärsin oikein, tai ja jos ymmärsin oikein, niin jos voisimme laatia tästä sitten jonkunlaisen ehdotuksen. No niin, joo. Lissabonin sopimuksesta löytyy artikla ja on järkevääkin, että täytäntöönpanon toimenpiteistä vastaa komissio ja jäsenvaltiot, mutta Lissabonin sopimuksessahan sanotaan myös, että menettelyihin liittyvät puitteet, kun puhumme täytäntöönpano toimi, toimivaltuuksista, niin me päätämme siitä myös. Eli me voimme tässä ikään kuin laatia näitä kehyksiä menettelyihin liittyen niihin menettelyihin liittyen, jota täytäntöönpano toimenpiteiden suhteen myöhemmässä vaiheessa valitaan. Minä uskon, että kaikissa maissa tilanne on sellainen, että eksekutiivi vastaa lain täytäntöönpanosta ja parlamentti vastaa puitteiden työstämisestä. Dann darf ich die Kommission bitten. No, annetaanpas komissiolle puheenvuoro, olkaa hyvä. Herr Antoine. Kollega Mario Paulo Toreiro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain tarttua yhteen kohtaan, kymmenen artiklaan ja komission ehdotukseen siitä, mitä kutsumme automaattisesti, automaattiseksi vanhojen säädösten sopeuttamiseksi usein kanssa yhteen. Haluaisin vain korostaa, että aikomuksena ei ole sulkea pois mitään välttämättömyyttä tai toimintaa, kun arvioidaan uudestaan jotain, mitä, jotain, mitä vanhoissa säädöksissä on todettu, ja nyt sitten uuden perusopimuksen mukaan ne, niiden pitäisi olla delegoituja säädöksiä. Ja tässä, tämä, tässä pitää toimia yhdessä toisen menettelyn kanssa. Kymmenen artikla ei sulle pois tätä. Kymmenen artikla on vain tekninen muutos, jotta vältetään se, että äh, sääntelykomiteat ja johtokomiteat edelleenkin ovat olemassa ja toimivat 99 päätöksen mukaisesti. Oikeastaan loputtomiin, tätä muuteta. Ja sitten joten olisi erittäin monimutkainen järjestelmä käytössä jatkossa, kun ajatellaan uusia säädöksiä. Ja tämän jälkeen hallinto ja sääntelymenettelyt toimisivat. Haluamme siis yksinkertaistaa kaikkea tätä ja kaikki, mikä liittyy johtoon ja sääntelyyn, toimintaan 9 päätöksen mukaisesti, niistä tulee tarkastelumenettelyä uuden järjestelmän mukaiseksi, mutta e, kuitenkin voidaan tarkastella näitä säädöksiä jälkikäteenkin ja mahdollisesti voidaan sopeuttaa niitä uuteen artiklaan 290. Vetoan tähän, että hälytetään 10 artikla, se on teknisesti tärkeä ja näin voidaan olla varmoja siitä, että se ei mitenkään haittaa muita menettelytapoja. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia näistä tiedoista. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin tämä on todellakin asiaan vihkiytyneiden heiniä, mutta meille kuitenkin yleisesti otan tärkeä asia. Asiat ja kommentit on pantu siis merkille. Tarkistukset on jätettävä 10. toukokuuta kello 12 mennessä. Äänestys. Niin, 10 toukokuuta kello 12. Sitten seuraavaan kohtaan uusien kevyiden hyötyajoneuvojen päästönormit. Esittelijänä toimii Martin Kälänen. Hän on perehtynyt aiheeseen parhaalla mahdollisella tavalla ja hän voikin nyt saman tien esitellä oman tekstinsä. Kollega Kälänen, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ystävät sanoistanne, niin minulle on ilo esitellä mietintöni valiokunnalle aiheena hiilidioksidipäätökset kevyistä liikeajoneuvoista. Varmasti tiedättekin, että tämä komission ehdotus heijastelee monia aspekteja autojen hiilidioksidipäästösäädöksissä, jotka ovat aiheuttaneet paljonkin keskustelua ja kiistojakin ristiriitaisuuksia viime vuonna ennen kuin tämä hyväksyttiin tai ennen kuin se hyväksymme se, siihen liittyneitä tavoitteita, uudistuksia, superluottoja, ranka, rangaistuksia, pooling-toimintaa ja muita aspekteja. Kuitenkin mielestäni komissio hiukan meni tässä pieleen ja ei pystynyt ymmärtämään sitä, että pakettiautot ovat hiukan erilaisia tuotteita verrattuna henkilöautoihin. Niin kohdalla voitaisiin väittää, että monet ostajat menevät markkinoiden koukkuun tavallaan, nostavat isompia, tehottomampia malleja kuin tarvitsevat ja näin valmistajat joutuvatkin valmistamaan pienempiä, tehokkaampia ajoneuvoja ja keskittämään tuotantoaan niihin resursseihin. Ihmiset helposti voivat saada saman määrän matkustajia pienempiin ajoneuvoihin. Kuitenkin pakettiautomarkkinat ovat varsin erilaiset Kukaan ei osta pakettiautoa, joka on liian iso tehtävää varten, mitä varten se ostetaan. Ne ovat aika, käyttäjä käytännönläheisiä, ei ole paljonkaan tilaa vähennyksellä mitä tulee painoon tai niiden piirteisiin. Kaikkein tehokkain pakettiauto on tietysti sellainen, joka on oikean kokoinen lastille, joka tosiaan määrä kuljettaa. Jos yritykset joutuvat ostamaan kaksi pakettiautoa, kaksi pienempää autoa, jotta voivat kuljettaa saman määrän tavaraa, silloin tietenkin syntyy enemmän päästöjä ja loppujen lopuksi enemmän ruuhkaa myös. Tämän lisäksi 90 prosenttia suurin piirtein pakettiautokannasta on jo dieselautoja ja tietysti tämä vähentää myös mahdollisuuksia vähentää päästöjä valmistajan kohdalla. Sitten kun siirrytään tavoitteisiin, joita on ehdotettu, komissio on ehdottanut vaiheittaisuutta 170 grammasta vuoteen 16 mennessä ja 10 grammaa pitäisi vähentää vuodessa vuoteen 16 ja 20 mennessä, jota on siinä pitkän aikavälin 2020 tavoite, joka on siis 135 grammaa per kilometri. Tämä on paljon kunnianhimoisempi tavoite kuin eh, henkilöautoehdotuksessa, cars-ehdotuksessa. Sinne puhutaan 35 gramman vähennyksestä vuoteen 15 mennessä vuodessa ja vuoteen 20 mennessä 7 grammaa vuodessa suurin piirtein. Tässä siis pyydetään enemmän kunnianhimoisempia vähennyksiä päästöissä kuin ja että kuitenkin sanoin, että mahdollisuudet tähän ovat vähemmät pakettiautojen kohdalla. Siksi ehdotan hiukan tätä tavoitetta löysennettäisiin 150 grammaan vuoteen 2020 mennessä ja siltikin se on erittäin kunnianhimoinen tavoite teknologinen haaste todellakin suorittaa, mutta mielestäni se on kuitenkin saavutettavimmassa, saavutettavissa ja realistisempi ja siinä kuitenkin pidetään kiinni tästä perustavoitteesta. Ja, ja olen myös ehdottanut ja olen työtön herra Kruuter on tullut myös saliin. Olen ehdottanut myös sitä, että nopeuden rajoittimet otettaisiin käyttöön. Komissio vaati vain tutkimusta asiasta, mutta mielestäni nyt olisi kyllä aika ainakin näillä markkinoilla kun ainakin meidän maassamme puhutaan tällaista valkoisen, valkoisen pakettiautomiehen kirouksesta, tämä pitäisi nyt lopettaa ja pitäisi ottaa tällaiset 120 kilometrin nopeusrajoittimet käyttöön. Mielestäni näin voitaisiin tehdä. Mitä tulee sitten sanktioihin tai rangaistuksiin, mielestäni tämä autosäädöksen ehdotus 90 euroa on jo aika iso rangaistus, enkä mielestäni ei ole mitään syytä mennä siitä ylemmäs. Olen myös ehdottanut tässä puulin kysymyksessä, että monet perusajoneuvot, niitä jaetaan ne jakavat tavallaan henkilöautoja pakettiautomarkkinoita. Usein pienet pakettiautot ovat oikeastaan sama asia koriltaan kuin henkilöautot ja siksi minusta on hiukan epämääräistä ihmeellistä, että on kaksi täysin erilaista asetusta autoille ja pakettiautoille jotka valmistajan pitää täyttää. Jos on mahdollista valmistaa, saada aikaan erityissäästöjä automarkkinoilla ja valmistajat pääsevät tähän tavoitteeseensa, niin mielestäni tämä vähennys pitäisi voida siirtää myös muu toiseen säädökseen. Ja sen sijaan, että vain kootaan yhteen näitä voimavaroja eri valmistajien välillä, niin en usko, että näin käytännössä kyllä tapahtuu, että valmistajat samassa yrityksessä, niiden, heidän pitäisi voida kuitenkin sovittaa yhteen auto ja hen, pakettiautosäädökset. Mielestäni näyttää siltä, että nämä kaksi asiaa pitäisi voida yhdistää. Erityinen ongelma on liittynyt niin sanottuihin monivaiheessa rakennettuihin ajoneuvoihin. Eh, jos ette tunne tätä asetusta niin kovin hyvin, niin nämä ovat sellaisia ajoneuvoja, jotka myydään eh, epävalmiina. Ne eivät ole siis aivan täydellisiä, ne ovat tällaisia koreja, korituotannosta tulee peräisin olevia. Sitten ne viedään eteenpäin pk-yrityksille yleensä, jotka sitten asentavat satoja erilaisia lisävarusteita tämän perusmallin päälle. Tämä on osoittautunut erityisesti ongelmaksi, kun määritellään asetuksen laajuutta, koska tällaisia autoja on tuhansittain Euroopassa. On kyseessä pienet, pienvalmistajia, ja siksi ei todellakaan ole mahdollista soveltaa asetusta näihin valmistajien se ja tämän takia on oikein, että päävalmistaja kantaisi vastuun näiden ajoneuvojen tuotannosta, mitä tulee asetukseen. Kuitenkin valmistajat väittävät, että he eivät voi olla vastuussa siitä, mihin koriin kaikki asetetaan, miksi he olisivat sitten vastuussa kaikista päästöistäkään. Mielestäni oikea ratkaisu olisi toisin kuin komissio on ehdottanut. Sehän ehdotti, että annettaisiin tällaisia nimellisiä arvoja näihin autoihin, komission pitäisi hiukan pohtia, että saataisiin aikaan sellainen järjestelmä, jos otettaisiin mukaan erityisesti tyyppihyväksyntäsäädökset niin, että näiden autojen päästöt mitataan silloin, kun ne tyyppihyväksytään, ja silloin tämä voitaisiin ottaa mukaan valmistajan kokonaistietoihin, tämä nimellisarvo arvon tilalle varsinainen arvo. En väitä, että tämä on helppoa. Tarvitaan erilaisia järjestelmiä, tarvitaan tiukkaa valvontaa myös ja tämä on hankala haaste monille autonvalmistajille, koska useinkaan he eivät tiedä, mihin loppujen lopuksi monista, monia näistä autoja tullaan käyttämään. Mutta komission kyllä pitää pystyä saamaan aikaan asianmukainen järjestelmä ja tässä tarvitaan tyyppi hyväksyntää mm, sääntelyä niin, että näidenkin ajoneuvojen päästöt mitataan tässä vaiheessa. Tässä pääparannukset, joita minä ehdotan komission etukseen puheenjohtaja. Tietenkin haluan erityisesti varjoesityltä hyvää yhteistyötä ja haluan sen jatkuvan. Ja odotan mielenkiinnolla kuulevani muiden valiokuntajäsenten kommentteja. Kiitos. Ja, vielen Dank Martin Kalanen für den... Kiitokset Martin Kalanan tästä mietinnöstä ja jo tekemästänne työstä. Tämä uudet kevyet hyötyajoneuvot ovat oma erityinen luokkansa. Meillähän on jo kokemuksia ajoneuvojen päästörajoituksista. Ja nyt annan sitten puheenvuoron Anja Weisgerberille, varjoesittelijälle. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ensinnäkin esittelijälle, kollega Kalanalille kiitokset erinomaisesta tekstistä. Se on onnistunut tuotos ja minäkin olin tyytyväinen tehtyyn yhteistyöhön. Mitä tulee henkilöajoneuvojen CO2-päästöihin, niin tilanne oli vastaavanlainen. Varjoesittelijät ja muut tekivät hyvää yhteistyötä kunnianhimoisella ja rakentavassa yhteistyössä. Minäkin pidän tätä yhteistyötä hyvänä. Tämä on siis onnistunut teksti ja myöhemmässä vaiheessa kerron enemmän niistä kohdista, jotka ovat erinomaisia, mutta minua äh, kismityttää se, että täällä ei todellakaan anneta porkkanota ekoinnovoinnille. Minun mielestäni tilanteen pitäisi olla sellainen, ettei me lähde niinkään liikkeelle sanktioista, vaikkakin niin kuin henkilöautopuolella niitä pitäisi olla käytössä, mutta me tarvitsemme kuitenkin erilaisia virikkeitä, jotka johtaisivat siihen, että ajoneuvot ovat päästöttömiä tai hyvin vähäpäästöisiä, joten ekoinnovointi ja näihin supercreditsiin liittyen voitaisiin tehdä enemmän. Ja mitä tulee ekoinnovointiin, niin Henkilöautopuolella meidän pitäisi saada käyttöön sellaisia täytäntöönpanon toimenpiteitä, jotka estävät byrokratian syntymisen ja estävät myöskin sen, ettei teollisuutta estetä innovoimasta, koska jos sitä estetään, niin se ei edes yritä tehdä mitään, joten kyllä meidän tulisi saada jotain hyvää aikaiseksi. Ja mitä tulee kevyisiin hyötyajoneuvoihin, niin minun mielestäni tämä on sama periaate, jota tässä pitäisi selit soveltaa. Ehkäpä 7 grammaa voisi olla tällainen raja-arvo. Ja sitten mitä tulee näihin supercredits ratkaisumalleihin, minun mielestäni olisi hyvä palkita valmistajia, mikäli he valmistavat päästöttömiä ajoneuvoja tai ajoneuvoja, jonka päästömäärä on alle 50 grammaa per kilometri. Mutta komission ehdotushan, sen voimassaoloaika on rajoitettu vuoteen 2016 ja on aika epätodennäköistä, että vuoteen 2016 mennessä suuri määrä ajoneuvoista alitaisi tämän 50 gramman rajan, joten minun mielestäni meidän pitäisi vähän pidentää tätä soveltamisalaa ja tähän liittyen tulen esittämään oman tarkistukseni. Keskustelin asiasta jo kollega Hildekarin kanssa ja hän oli avoimin mielin tätä pohtimassa. Eli nämä kaksi tarkennusta olisin esittämässä. Toisaalta olen samaa mieltä esittelijän kanssa pitkän tähtäimen tavoitteista. 135 grammaa vuoteen 2020 mennessä. Se onnistuu vain ja ainoastaan suhteettomin ponnistelujen, jos ylipäätään ollenkaan. Komission tutkimuksessahan myöskin näytetään, mitä kustannuksia syntyy. 3900-5000 euroa, mikäli halutaan päästä 255 grammaan, mutta Täällä nyt on sovellettu myöskin suurempaa raja-arvoa, mutta jos per ajoneuvo kustannukset olisivat 7-9 000 euroa ja sitten joku Volkswagen Caddy maksaa 15 000 euroa, niin kyllähän se rahoituksellisesti ja teknisistä on aika lailla mahdoton tehtävä. Ja mitä tulee lähi tulevaisuuden tavoitteeseen, niin voimme pitää kiinni komission ehdotuksista, koska siellähän esitetään myöskin vaatimuksena pidempää siirtymäaikaa. Mutta ehkäpä tässä voidaan viilata pikkaisen suuntaan tai toiseen, mutta pitkällä tähtäimellä me tarvitsemme enemmän aikaa. Mutta ehdotaisinkin seuraavanlaista ratkaisumallia. Meillä olisi jatkuva siirtymävaihe käytössä. Eli että koko ajan hiilidioksidipäästöt pienenevät, jotta teollisuuden toimijat ovat velvoitettuja jatkuvasti ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamisen saavuttamiseksi. Eli olisi eräänlaisia välietappeja, joihin on päästävä ja minun mielestäni tällainen jatkuvuus antaisi myöskin jatkuvuutta yritysten suunnitteluun. Ja mitä tulee sitten nopeusrajoittimiin, todettakoon niihin liittyen, että mitä tulee tähän rajoitettuun huippunopeuteen 120 kilometriä tunnissa, se on ongelmallinen ehdotus yhdessäkään tutkimuksessa ei esitetä, että hiilidioksidipäästöt olisivat tällä rajoituksella selvät. Ja meidän täytyy muistaa, että moottoreilta vaaditaan tiettyä tehoa, jotta ne voivat kuljettaa tätä kuormaa, ja tässä, tämä korreloi jollakin tavalla myöskin tämän nopeuden kanssa. Ja täällä esittelee sanoi, että tästä ei pitäisi syntyä ennakkotapausta, mutta kyllähän tämä on ennakkotapaus, mikäli nyt hyväksymme näin alhaisen huippunopeuden. Ja sitten mitä tulee sanktioihin, ihan lyhyesti, mielestäni meidän pitäisi olla kilpailukykyisiä henkilöautojen kanssa. 95 euroa on ajoneuvojen puolella hyväksytty, täällä 120 euroa. Miksi en tiedä. Ja mitä tulee sitten näihin monivaiheajoneuvoihin, niin olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä tämä toimii, koska monien valmistajien on vaikea tietää, mitä on tehty tälle ajoneuvoraakileelle, eli heillä on näitä tietoja käytettävissään, joten kyllä me tarvitsemme jonkinlaisen kompromissin. Sitten tämä pooling-toiminta, se on kriittisempi asia teollisuushan ei välttämättä ole niin yksioikoinen, että kaikki valmistajat valmistaisivat sekä henkilöajoneuvoja että näitä kevyitä hyötyajoneuvoja, joten meidän täytyy etsiä hyöty toimivaa kompromisseja. Ja vielä kerran kiitokset tästä erinomaisesta luonnoksesta. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten Matias Grote. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän Martin Kälänäniä tästä esittelystä, lausuntonsa, mietintöluonnoksensa esittelystä. Ja aikoinaan Zakonin mietinnössä, siinähän on samasta asioista kysymys siitä, että pystyttäisiin laajentamaan ja minusta esimerkiksi Kälänenin mietintö ei ole mikään parannus liittyen raja-arvoihin. Se, mikä minua tässä hämmästytti, oli luonnollisesti tämä nopeusrajoitukset ja olen samaa mieltä Weisgerberin kanssa. Eihän tässä haluta moottoreissa tehdä muutoksia, vaan tulisi tällaisia elektronisia nopeuden rajoittimia mukaan. Minusta rakentajien täytyy itse saada päättää, minkälaisia moottoroita he rakentavat. Jokaisen valmistajan täytyy itse päättää, millä tavalla hän äh, muotoilee ja luo tämän ajoneuvonsa, ja siihen meidän ei tule sormiamme sekoittaa. Mutta tällainen nopeuden rajoitin on eri asia sitten taas sen vuoksi, että esimerkiksi ilmavastushan vaikuttaa myös tähän ja se vaikuttaa myös polttoaineiden käyttöön. Joten siinä nimenomaan hyötyajoneuvot, jotka ovat kalliimpia, niin meidän täytyisi puuttua jokaiseen mahdolliseen toimenpiteeseen, joka olisi kustannustehokas. Mutta valmistajille tulisi antaa tästä myös sitten tietynlainen palkinto, jotka tämän siihen mukaan rakentavat, eli grammoina CO2-päästöissä. Ja me tarvitsemme tähän selkeän määritelmän komissiolta, millä tavalla tämä voisi tapahtua. Ja kuten sanoin, mainittua. Olen kiitollinen Martin Kälänen niin sitä, hän on tarttunut tähän ajatukseen ja että liikennevaliokunnassa eri ryhmät ovat tarttuneet tähän ehdotukseen, koska tällä tavalla CO2-päästöjä voidaan arkielämässä vähentää. Ja tämä luonnollisesti vaikuttaa myös turvallisuuteen, mutta se ei nyt ole meille se tärkeintä, vaan kysymys on meille ympäristölainsäädännöstä ja sen vuoksi meidän pitäisi tätä ympäristölainsäädäntöä viedä eteenpäin. Mitä tulee sitten pitkän aikavälin tavoitteisiin, niin minun täytyy sanoa, että 135 gramman raja on kunnianhimoinen. Tähän tarvitaan uudenlaista teknologiaa, että ajoneuvoihin rakennetaan muunlaista teknologiaa, mutta kansainvälinen äh, energiavirasto ja muut energiavirastot ovat sanoneet, että äh, öljyn määrä tulee vähenemään ja nämä resurssit äh, muuttuvat tiukemmaksi ja sen vuoksi olisi järkevää, että me jo nyt pyrkisimme vähentämään myös polttoaineen käyttöä sen vuoksi, että komission ehdotuksen perusideahan on se, että kaikki, kaikkia investointeja tarvitaan ja investointien täytyy olla sellaiset, että ne tavallaan palauttavat takaisin sitä, esimerkiksi sitä, että ää, käytetään vähemmän polttoainetta. Mitä tulee sitten lyhyen aikavälin tavoitteeseen ja face-in tavoitteeseen, niin tässä minä pidän komission ehdotusta hyvänä. Minusta se ehdotus on realistinen. Myös 175 grammaa. 175 siinä, grammaa siinä meidän pitäisi pysyä, ja niinhän komissio ehdottaakin. Martin Källänänin tavoite 140 grammaa vuoteen 2050, 2025 sitä en, en, en tue. Ja minusta taloudellistakin näkökulmista Euroopan autoteollisuus, sille ei tehdä minkäännäköistä palvelusta tällä sen vuoksi, että autoteollisuuden tulisi tulla vain parhailla mahdollisilla tuotteilla markkinoille. Ja olemassa olevassa lainsäädännössä, joka hyväksyttiin 2008 ajoneuvoille, henkilöautoille, nyt meillä on tässä uusia malleja markkinoilla, ja siinä on ollut noin 20 grammaa on ollut tämä raja. Ja sehän on aiheuttanut ongelmia teollisuudelle, myönnän sen. Se on vaatinut aikamoisia ponnisteluita, että he ovat tähän päässeet, mutta tähän voidaan päästä ja minä uskon, että teollisuuspoliittisesti tämä on myös järkevää. Mitä tulee sitten tähän äh, sakkomaksuun, niin äh, en voi ymmärtää, sitä, että henkilöautossa se olisi erilainen äh, kuin kevyelle hyötyajoneuvolle, joka minusta en, en äh, usko sitä, että yksi valmistaja äh, maksaisi ja toinen ei. Ei minusta tässä ole mitään järkeä, että meillä olisi erilaisia maksuja tässä 95 ja 120 toisille. Minusta se, se on vielä Martin Kälänin ehdotuksessa ihan ok. Sitten asia, mitä me emme käsitelle, että henkilöautoissa valmistajien täytyy olla vastuussa myös auton tavallaan loppukäytöstä, purusta. Ja eihän hän kuitenkaan voi tietää, mitä tällä autolla tapahtuu, joten tässä komission täytyy mennä vielä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan kokonaisuutena. Minusta tämä on hyvin tärkeä lainsäädäntö osanen. Emme ole kovinkaan kaukana toisista ajatuksista. Tämä ei ole ollenkaan niin äh, nyt ristiriitaista kuin äh, aikoinaan Konin mietinnössä. Uskon, että pääsemme tulokseen. Mutta komission äh, luonnosta meidän ei tulisi laajentaa e-, enempää kuten Kälänin mietinnössä, jossa raja-arvoja on nostettu vielä ylemmäksi. Ja mitä tulee sitten käytettävyyteen, meidän täytyy katsoa tätäkin hyvin tarkkaan. Olen, olisin iloinen, mikäli me saisimme tällaisen nopeusrajoittimen, joka toisi käytäntöön selkeän oikean CO2-päästöjen vähennyksen. Ja minä uskon, että jos näin saadaan tehtyä, niin silloin me saamme aikaan hyvää lainsäädäntöä ja odotan ilolla keskustelua ja tar- keskustelua sitten tarkistusten kerran ja katsotaan, miten tässä mennään eteenpäin. Minusta meillä on tässä aikamoinen vastuu ja meidän eurooppalaisina täytyy osoittaa, että me olemme tosissamme ilmastonsuojelun suhteen. Ja tämä on silloin ihan hyvä osoitus siitä ja osoitus siitä, millä tavalla voidaan järjestää älykästä teollisuuspolitiikkaa. Kiitokset Matias Grote, Holger Kramer vai Chris Davis, kumpi? Chairman. I'm very sorry that the commission... Olen erittäin pahoillani, että komissio on tullut esiin tämän lainsäädännön tällä tavalla, koska tässä puhutaan siitä, että vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Mutta pakettiautot ovat väline yrityksille. Se ei ole mikään luksustuote, ja tässähän pitäisi puhua siitä, että lisätään polttoainetehokkuutta. Miten leikkaamme kustannuksia yrityksiltä, kun ne käyttävät autoja tarvitsevat. samaan Samanaikaisesti vähennämme CO2-päästöjä. Olemme nähneet autolainsäädännön yhteydessä aika mielen mielenkiintoista lähestymistapaa lobbauksessa, jota teollisuus harjoittaa pitkän aikana vapaaehtoissitoumuksia, eikä ole mitään vähennyksiä tapahtunut hiilidioksidipäästössä, eikä tehokkuuskaan parantunut. Sitten 2008 vuoden alusta komissio lopultakin laati lainsäädäntöehdotuksensa, jotka nyt me ovat menneet läpi, ja sitten meillä oli nähdä dramaattista vähentymistä hiilidioksidipäästöissä Iso-Britanniassa. Tämä laski eniten historiassa viime vuonna ja parantui, myös myös polttoainetehokkuus. Sama näkyy muuallakin Euroopassa. Näin ei tapahdu kuitenkaan pakettiautojen kohdalla. 2001-2007 välisenä aikana polttoainetehokkuus pakettiautossa itse asiassa meni alas, koska moottoreista tuli tehokkaampia. Joten tässä yhden asian, mikä on sen esittelijän ehdotuksiin, että yksi aspekti, jota todellakin tuen, on tämä nopeuden rajoitin ehdotus. Näin valmistajat saisivat rohkaisua, että rakentavat tarkoituksenmukaisia äh, kulkuneuvoja. Mä on kuitenkin aliarvonnut sitä, että tämä polttoainetehokkuuden parantuminen, joka on tuloksena, pitää ottaa huomioon. Näin valmistajien on helpompi varmistaa tai saada aikaan nämä parannukset ja vähentää myös päästöjä samalla. Mutta esimerkki henkilöautoista on, että tiukka lainsäädäntö toimii ja autoteollisuus kyllä pysyy aina meidän edellämme, teemme mitä tahansa. Mutta teknologia, Matias tämän otti jo esille, teknologia on jo olemassa varaosa valmistajat, saksalaiset, ovat sanoneet, että tavoitteisiin kyllä voidaan helpostikin päästä. Voidaan mennä yli 175 gramman vuoteen 16 mennessä, voidaan mennä 160 grammaan vain ostamalla tuotteet, jotka on jo hyllyllä. Meidän pitää vain tehdä tilaus ja näin se tapahtuu. Tietenkin he haluavat myydä tuotteitaan meille tässä on kyse kokoista. He haluavat lykätä näitä päätöksiä niin pitkään kuin mahdollista, mutta teknologia on kuitenkin olemassa, aivan niin kuin Matias oikein sanoi. Komissio taas toteaa, että jos valitsemme 135 gramman tavoitteen 2020 mennessä hiilityksen päästöjen kohdalla, silloin elinkaaren aikana kuljettajassa säästää 2500 euroa Tämä perustuu siihen, että menee öljyn bensahinta on 70 dollaria tynnyriltä. Mutta tämä jatkuu vielä vuoteen 30 mennessä. Kuka uskoo, että öljystä tulee jotakin 70 dollaria maksavaa tuotetta? Tämä on aliarviointia todellakin. Mahdolliset säästöt yrityksen, jos te- on korkeammalla tasolla, on paljon suurempaa säästöä kuin tässä on arvioitu. Me kaikki tiedämme, että öljyn hinta kyllä tulee ylittämään tästä vielä reippaasti. Kun tarkastellaan ehdotuksia, joita on tehty, minun täytyy sanoa, että hän on valmin, val, valmin kaikkein huonoimmat valmistajat. On kuitenkin hyviä esimerkkejä Euroopasta, jotka viime vuosina ovat panneet markkinoille ajoneuvoja, jotka huomattavastikin ovat polttoainetehokkaampia kuin kilpailijoilla. Ja näin hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti laskeneet, mutta sen sijaan, että asetetaan nämä korkeimmat standardit, joita on jo olemassa, niin herra on valinnut nämä huonoimmat käytännöt olemassa olevassa ja kunnianhimon taso on todellakin aivan liian alhaisella tasolla. Puheenjohtaja. Niin tietysti tässä parin päivän päästä isossa britanniassa on parlamenttivaalit ja konservatiivipuolue, jota Maasin edustaa, haluaa puhua vihreästä taloudesta, luoda vihreitä työpaikkoja. Ja me täällä Euroopassa haluamme puhua 2020-strategiasta ja myös vihreistä työpaikoista ja niiden luomisesta. Mutta ehdotuksessa, jota Estrella nyt tekee, niin minä kyllä sanoisin, että hän kyllä kaatuu aivan rähmälleen. Nämä ovat todellakin taantuneita vanhoja ehdotuksia isku yritysmaailman kasvoja vastaan. Ja olen pahoilla mitä kuin EPVltä. Te ette ole tässä tarpeeksi kunnianhimoisia. Te päädytte siihen, että EU:ssa tulee vähemmän tehokas. Näin eurooppalaisista yrityksistä tulee kalliimpia kuin tarvitsee. Maksetaan enemmän ajoneuvoista ja ajamisesta kuin olisi tarvetta. Tämä edesauttaa siinä, että menetetään työpaikkoja Joten pyydän, ajatakaa tätä asiaa uudestaan. Ei tämä, pitää kuunnella myös pieniä yrityksiä, sitä mitä he halusivat saada aikaan ja kuljettaa autoja halvemmalla. Ja sitten mä olisin tarkistaa uudestaan näitä ehdotuksia. Torstain jälkeen voit vaikka uurata koko tämän asian ja esittää uuden kunnianhimoisemman version. Pity that we are in the wrong room. So... No, on sääli, että olemme väärässä huoneessa. Täällä ei ole webstriimausta ollenkaan niin, että ihmiset eivät kuule näitä mainioita puheita. Onpas nyt huono tuuri meillä. Tämä oli hyvä vaalikampanjan puhe. Seuraava puhuja on sitten vihreistä. Kuka? Eichholt. Thank you, Chairman, and uh, thank you. Sorry? Kiitos. Pidätkö sinäkin vaalipuheen? Teillä on vaalit eh, kesäkuussa. Niin, kesäkuussa, kesäkuussa. Bel- Belgia, belgialaisilla myös. Odotamme äh, hollantilaisia ja belgialaisia puhujia niin, että saadaan lisää vaalipuheita, mutta olen erittäin iloinen tästä Krisin vaalipuheen lisäksi sen vuoksi, että äh, siis hän oli sisällöltään hän oli ihan oikeassa. Kiitokset tästä, Chris. Meille vihreinä, kun me tarkastelemme tätä Kälähänin eh, ehdotusta, jota jota me arvostamme kovasti, mutta olemme kuitenkin pettyneitä tähän eh, tavoitetasoon. Ja kuten Matias sanoi, tämä on aikamoinen déjà vu. Aina kun me puhumme autoista tai pakettiautoista, niin silloin koko, kaikki vihreät puheet ja Green Deal-ajatukset ja Eurooppa 2020 tavoitteet katoavat, koska kysymys on pyhästä lehmästä autoteollisuudesta. Ja näin on käynyt jälleen Martin Kälänin mietinnössä. Se, mitä hän tässä oikeastaan ehdottaa, on se, että pehmennetään, siirretään eteenpäin tavoitteita, jotka ovat kuitenkin erittäin tärkeitä, että meidän teollisuudestamme ja taloudestamme saadaan energiatehokasta. Mutta olen samaa mieltä Kälähänen kanssa siitä, kun hän sanoo, että hyötyajoneuvo teollisuus on eri asia kuin henkilöautoteollisuus. Mutta on jännä, että hän tekee tämän eron silloin, kun puhutaan tavoitteesta. Hänellä on eri tavoitteet jos me katselemme näitä rangaistuksia, niin silloin yhtäkkiä tämän pitäisi, pullingin ja, ja ää, tämän sakon pitäisi olla sama. Joten hän sanoo, että ne ovat täysin erilaisia silloin, kun on kysymys tavoitteista, mutta nyt sitten ne ovatkin ihan samanlaisia, kun puhutaan sakoista. Joten tämä ei mielestäni ole kovinkaan johdonmukaista. Tältä osin olemme täysin eri mieltä esittelijän kanssa. Esimerkiksi sakoista. Niiden pitäisi olla samat. Jos katsotaan komission vaikutusten arviointia ja se, millä tavalla saadaan nämä rangaistus- tai sakkotasot niin äh, silloin sanotaan, että äh, tämä on se taso, jonka teollisuus tarvitsee, jotta se kykenee tekemään innovaatioita, joten tämä 120 euroa ei sitä ole mistään hihasta nykäisty, vaan sitä on todellakin mietitty ja pantu tälle tasolle, koska se on oikea taso äh, innovaatiostimuloimiselle, mikä on tärkeää. Samoin tavoitteesta olemme Martinin kanssa sitä samaa mieltä, että pitäisi olla ero henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen kesken sitten, kun katsomme näitä tutkimuksia, tutkimuksia. Kuten Chris Daviskin täällä aikaisemminkin on sanonut, kun katsoo näitä tutkimuksia ja sitä informaatiota, jota meillä on, niin 2020 voidaan olla paljon tehokkaampia kuin tämä 125 grammaa. Joten ajatus siitä, että vähennettäisiin tätä, niin se on ihan älytön meidän täytyy katsoa, mikä on nyt mahdollista, jos halutaan stimuloida innovaatioita. Senhän vuoksi meillä on nämä tavoitteet, niin silloin me voimme nousta, nostaa tämä 125. Joten siltä osin, no koska tässä nyt vaalit ovat toimineet väärään suuntaan, niin toivomme, että hyvillä tarkistuksilla voisimme kääntää tämän oikean suuntaiseksi 6. toukokuuta jälkeen. Sitten vielä näistä nopeuden rajoittumista. Niistä me olemme samaa mieltä kanssa, siis siinä voimme varmasti löytää yhteisen linjan. Olen samaa mieltä Matiaksen kanssa myös. Se on hyvin mahdollista eikä meidän pitäisi lähteä 120, vaan kun puhutaan tällaisista äh, hyötyajoneuvoista, niin sen pitäisi olla 100 kilometriä tunnissa. Ja on paljon tutkimuksia, jotka osoittavat, että tämä olisi yksi tehokkaimpia tapoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ja olen vakuuttunut, että kaikki sitten kannattavat meitä, kun me teemme tästä tarkistuksia. Ja, dank. Dann... Kiitokset. Sitten äh, Savin hän ehkäpä tarjoaa vielä enemmän. Ei tämä mikään vaalipuhe tulee olemaan. Olen aivan täysin eri mieltä kuin kollega Källänen näistä raja-arvoista. Hän sanoi, että kuorma-autoteollisuus on toisenlaisessa tilanteessa kuin henkilöajoneuvoteollisuus, mutta kyllähän hekin katsovat, mitä teknologiaa henkilöajoneuvopuolella kehitellään. Kyse on vain rakenteellisista eroista. Henkilöauto henkilöautojen moottorit voimistettuna versioina ovat käytössä. Ja mitä tulee sitten näihin hiilidioksidipäästöihin per kilometri, niin kyllä minun mielestäni EUn pitäisi näyttää selkeästi tietä. Kyllä teknologinen harppaus eteenpäin on mahdollinen ja komission ehdotus 135 grammaa per kilometri vuoteen 2020 mennessä. Eihän se ole mikään tiukka vaatimus, joten kyllä valmistajat voivat saavuttaa nämä tavoitteet, eli 125 grammaa per kilometri vuoteen 2020 mennessä. Ympäristöjärjestöt ovat olleet yhteydessä Volkswageniin ja he ovat olleet samoilla linjoilla. He siis totesivat, että kyllä tämä maksaa hiukan enemmän, eli että tämä teknologia saadaan kehitettyä ja tietenkin maksumieheksi joutuu ostaja, ajoneuvon ostaja, mutta tarkoituksena on tietenkin päästöjen huomattava leikkaaminen. 175 grammaa on ehdotettu rajaksi ja sanotaan, että nykyinen teknologia se on mahdollistaisi. Volkswagen, Ford ja Renault ovat päässeet jo aika lähelle tätä raja-arvoa. Eli pieniä tarkistuksia olisi tehtävä, joten tavoite 2016 mennessä 175 grammaa per kilometri on täysin realistinen, emmekä voi missään nimessä hyväksyä aikataulun venyttämistä. henkilöautopuolella sanottiin, että tarvitsemme kunnianhimoisempaa tavoitteen asoittelua, koska valmistajat eivät ilman velvoitteita suostu oikeastaan mihinkään. Kyllä juhlapuheita pidettiin, mutta mitään käytännön hyviä ratkaisuja siitä ei sitten syntynytkään. Ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta tämä tavoite 175 grammaa ei ole mikään uutinen ja että tämä olisi nyt 2016 eikä 2012, niin tämä ei ole hyvä asia, mutta tietenkin teollisuus tämän huomioi. Saksa, Ranska ja Italia pyrkivät neuvostossa taas saamaan asetukseen porsaan reikiä ujutettua. Minä en voi hyväksyä, että tämä supercredits-ratkaisumalli otettaisiin käyttöön tai että sen määrää nostettaisiin tai sitä sovellettaisiin pidemmän aikaa. Ei ole järkevää, että ajoneuvot, jotka päästävät alle 50 grammaa per kilometri, niin että ne joutuvat maksamaan sitten niin sanotusti muiden puolesta, kun saman firman muut ajoneuvot tupruttelevat enemmän savua taivaalle. Mitä tulee nopeusrajoituksiin, olen samaa mieltä kollegoiden kanssa. 100 kilometriä tunnissa, niin kuin raskaan kaluston osalta, Se olisi teknologisena ratkaisuna hyvä. Sitähän Fordi suunnittelee pysyäkseen rajoarvojen alapuolella, se vähentäisi päästöjä, mutta se ei saisi olla eräänlainen korvike tiukoille, tiukoille raja-arvoille. Näin esittelijä liikennevaliokunnan puolelta totesi. Ja mielestäni on myöskin tärkeää, että tätä asetusta ei lähdetä enää ruotimaan vuonna 2013, niin kuin komissio ehdottaa, sillä kun tehdään tällainen vaikutusanalyysi, niin siinä on ongelmana se, että se saattaa vesittää tavoitteet, sillä nyt päätettävissä olevat tavoitteet, niin niitä ei pitäisi enää heikentää tai pehmentää tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitokset äh, sitten äh, Karl-Heinz Florence, kunhan hän vain istahtaa. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin äh, vuoden 1997 äh, itse velvo, tästä velvoitteesta, joka oli tarkoitus äh, saavuttaa 2007, ja se oli yksi suurimpia poliittisia asioita minun elämässäni, ja sen vuoksi meidän täytyy pysyä tiukkoina tässä lainsäädännössä. Toinen argumentti on tämä edellinen keskustelu autoista, johon puheenjohtajakin tuolla viittasi. Katsokaapa lehdistötiedotetta, jonka autoteollisuus tämän keskustelun aluksi teki. Silloin maailma oli jo romahtanut, talous oli romahtanut. Mutta menkääpä eteenpäin ja katsokaa, minkälaisia markkinoita, autoja meillä markkinoilla tänä päivänä on. Joten kun kuuntelen teidän puheitanne täällä tänään, niin minä mietinkin, että mitenkä minä ennen joulua aina kanssa kuuntelin näitä satuja autoteollisuudella on ne tavoitteet, joita me heille annoimme vuodelle 2012-2015. Tiety, ja tietyillä sektoreilla nämä tavoitteet on jo, jopa saavutettu, joten en minä nyt tässä äh, itsesi lähteä teeskentelemään ihan kuin äh, kaikki äh, autot olisivat jotain erityisiä äh, moottoreita. Ja nämä ovat ihan tavallisia moottoreita, mitä on tavallisissakin henkilöautoissa. Sen vuoksi äh, komission ehdotus äh, numeromäärältään on ihan hyvä. Jos minä muuttaisin mitään lukuja komission mietinnössä, niin muuttaisin niitä lähinnä niin, että ne olisivat tiukempia, ei lievempiä. Vain silloin, kun halutaan todelliset tiukat tavoitteet, niin silloin voidaan lähteä miettimään miettimään, saavuttavatko ne ne. Mutta tämän päivän autoteollisuudesta näkee jo, että nämä arvot on saavutettavissa. Ja sen vuoksi niitä mieluummin ö, tiukennetaan. Välttämättä mitään ei tarvitse tehdä. Mutta vain se, joka Euroopassa myy kaikkein ö, puhtaimpia autoja, voi ylipäätään myydä autoja. Se on tuskallinen asia, mutta se on totuus. Yhdessä asiassa olen samaa mieltä erään kollegan kanssa. Autoteollisuus kamppailee myös ongelmien parissa. Ja yksi ongelma on se, että mineraaliöljyteollisuus tässä maailmassa on niin voimakas ja vallan kahvassa, että se on kaikkein vähiten innovatiivinen. Se on tehnyt kaikkein vähiten innovatiivisia prosesseja viimeisen 30 vuoden aikana. Bensa on bensa ja se on aika tylsää, ei siellä ole mitään innovaatioita. Ja jos äh, se ei ole kovinkaan laadullista, niin silloin voidaan miettiä, minkä takia moottoritkaan eivät muutu tehokkaammaksi. Ja sen vuoksi öljyteollisuutta olisi painostettava hieman enemmän. Ei halventamaan, mutta jotain. Minusta teidän pitäisi katsoa nyt äh, ennen edellistä autokeskustelua autoteollisuuden antaman lehdistötiedotteen ja sitten sen keskustelun päätteeksi annetun lehdistötiedotteen me voimme mennä Chris Davidinkin ryhmään katsomaan, hänkin on kirjoittanut silloin. Joten lukekaa nämä lehdistötiedotteet ja silloin tiedätte, että ei tässä nyt niin huonosti ole toimittu. Ja toki minä usein kritisoin komissia, mutta tällä hetkellä en ainakaan paljoa kritisoi. Ja myönnän, että tässä on ongelmia, erilaisia ongelmia kuin henkilöautopuolella, mutta olen ihan vakuuttunut, että hyvässä yhteistyössä me voimme huolehtia siitä, että löydämme oikean tien. Minä toivoisin, että me olisimme rohkeampia. Ja, die Frustration mit... Niin, tämä turhautuminen tämän äh, itsesäätely, vapaaehtoisen itsesäätelyn kohdalla varmasti jatkuu loppuun asti. Seuraavaksi Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta minulla kyllä tämä sopii. Ensinnäkin mielestäni meidän pitää tehdä selväksi, että tämän tyyppisten ajoneuvojen pitäisi saada aivan erityinen testaussykli, koska johtuen niiden tarkoitusperästä, minkälaista kulutusta ne harjoittavat. Minun näkemykseni on, että me voisimme olla paljon rajoittavampia, mitä tulee päästöihin, aivan erityisesti mitä tulee nopeusrajoituksiin. Mielestäni rajoit, että voitaisiin asentaa ajoneuvoon, koska mitä, mitä raskaampi osa, sen enemmän energia kuluu kiihtymiseen ja jarruttamiseen ja niin edelleen. Joten nopeusrajoitukset, niiden pitäisi olla alemmalla tasolla raskaimmille ajoneuvoille. Mielestäni liittyy ongelma myös siihen, kun yritetään rohkaista ihmisiä käyttämään muun tyyppisiä ajoneuvoja. Ja kun siirretään toimintaa perinteisiin ajoneuvoihin. Ajatus on siitä, että käytetään pienempiä ajoneuvoja pienen tyyppisessä joukkokulutuksessa tai jotakin tehtävää varten. Jos kaupunkialueella asiaa tarkastellaan, niin teknologia on jo olemassa, että voidaan käyttää tällaisia hybridiajoneuvoja. Ja jatkuva kiihdyttäminen ja jarruttaminen olisi ihanteellista juuri hybridiajoneuvoille ja näin syntyisi paljon vähemmän päästöjä, ei vain ajatellen hiilidioksidia, vaan myös muita haitallisia päästöjä. Myös häkä on tällainen aine. Me, meillä täytyy olla rohkeutta anne, asettaa kannustimia, jotta siirryttäisiin hybridiajoneuvoihin tai sitten sähkö, sähköajoneuvoihin. Minä olisin sitä mieltä, että me voisi paikallisviranomaisia asettamaan rajoituksia kaupunkialueilla, taajamissa ja näin annettaisiin ta- takeita sekä hil- vi- mm, kasvihuone kaasupäästöille että hiukkaspäästöille. Tässä pitäisi toimia niin, että rohkaisemme paikallisviranomaisia kuntia rajoittamaan sisä, käyttämästä sisäpolttomoottoreita kaupunkialueilla. Ähm, Kiitokset sitten Judith. Thank you, Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yksi asia on selvä. Kunnianhimoiset ympäristödirektiivit ja vaatimukset, ei ainoastaan taloudellisuus vaan mm, tarjoavat myös uusia työpaikkoja. Tämä ehdotus tarjoaa mahdollisuuden se parantaa henkilöajoneuvodirektiiviä, sillä se osoitti, että että aikataulua nopeammin saavutettiin esitetty tavoitteet, niin kuin kollegat täällä totesivat. Ja tästäpä syystä toteaisinkin, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia. Eli voisimme siirtyä 175 grammasta 160 vuoteen 2016 mennessä. Ja mitä tulee harmonisointiin tämän ja henkilöajoon neuvodirektiivin osalta olisi suotava. Ja sama pätee myöskin tähän aikataulutukseen 2020. 125 grammaa on mahdollinen saavoittaa se edellyttää 38 prosenttia laskuna tähän tasoon verrattuna ja se olisi johdonmukaisempi henkilöajoneuvodirektiivin osalta, koska siellä vaaditaan vuoteen 2016 mennessä 40 prosentin leikkausta. Ja mitä tulee nopeusrajoituksiin, kyllä me tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita. Ja minunkin mielestäni meidän tulisi ottaa käyttöön kunnianhimoisin raja-arvo, jota on esitetty. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän herra Käynän ja hänen mietinnöstään, mutta tietenkään en kyllä voi jakaa hänen ehdotuksiaan siinä mielessä, kun on kyse päästöjen vähentämisestä. Yleisesti ottaen kaikki ymmärrämme, minkälaista lobbausta on tästä asiasta harjoitettu, että yritettäisiin keskustella koska sekä no- standardeista että aikarajoista tämä on strategia, joka on ollut aikaisemminkin jo käytössä ja loppujen lopuksi se on varsin haitallista loppujen lopuksi, kun tarkastelee tällä hetkellä ehdotuksia, joita Kiinan teollisuus on esittänyt, mitä tulee pieniin sähköisiin ajoneuvoihin ja mitä taas Euroopasta on ehdotettu, niin silloin voimme kyllä sanoa, että meidän todellakin kannattaisi olla vaativaisempia ja jos olisimme olleet vaativampia muutama vuosi sitten, niin nyt olisimme markkinajohtaja. Se, että aina toimitaan vastoin standardeja, jotka taas voivat toimia kannustimena, niin kuin täälläkin on sanottu, kun tekniikka on varsinkin jo olemassa olevaa. Tämä on täysin haitallista toimintaa niin ympäristön kannalta, mutta myös teollisesti ja kaupallisesti ajatellen ja työ, työllisyyspolitiikan kannalta. Yhdyn tietysti siihen, mitä kollegat ovat sanoneet siitä, että mentäisiin 160 grammaan 14-15 vuosina ja 140 grammaan. Mitä tulee sitten rangaistuksilla sanktioihin vuoteen 14 ja 18, siinä pitäisi yrittää yksinkertaistaa järjestelmää ja ehkä uudelleen tarkastella – rangaistuksia ajoneuvoille, jotka päästävät paljon hiilidioksidia yli 5, 5 prosenttia katon yli. Tämä olisi tämä ero. Sitten kannattaisi laajentaa asetus N2 ja luokkaan pieniin minibusseihin ja pieniin kuorma-autoihin siis. Ja edelleen, kun pitää tarvitaan avoimuutta, me peräänkuulutamme sitä aina, tarvitaan tiedottamista ajoneuvosta, jota tämä lainsäädäntö kattaa, siis antaisiin tietoa tehokkuudesta näiden ajoneuvojen kohdalla. Tällaisia ehdotuksia haluaisin tehdä puheenjohtaja. Merci beaucoup. Richard Seba. Kiitoksia sitten Richard Seber. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Edellisessä keskustelussa kritisoin äh, komissiota siitä, että olisi pitänyt tehdä enemmän eroa henkilöauton ja kevyen hyötyajoneuvojen kesken, mutta siitä huolimatta tämä nyt on kuitenkin ihan kunnossa tämä ehdotus. Ja tämä keskustelu siitä, että onko tämä 175, 160 vai 180 grammaa, nyt on kysymys pitkän aikavälin tavoitteista ja, ja saavutettavuudesta Euroopan tärkeimmälle teollisuudelle. En minä tässä mitään vaalipuheita pidä, mutta meidän pitäisi ymmärtää, että me asetamme tässä puitteet ilman mitään sen kummempia vaalikamppailuita puitteet autoteollisuudelle Euroopassa sellaiset, että se on pitkällä aikavälillä myös menestyksekäs ja kilpailukykyinen, koska se on suuri työnantaja. Meidän tulee asettaa puitteet, jotka vastaa todennäköisiä kehityskulkuja. Todennäköinen kehityskulku on myös se, että todennäköisesti me joudumme aikoihin, jossa meillä tulee olemaan ongelmia muiden resurssien kanssa, esimerkiksi polttoaineiden kanssa. Jos me kykenemme vähentämään polttoaineen kulutusta, niin se on hyvä ja se johtaa siihen, että näitä autoja voidaan myös silloin ostaa, eikä ainoastaan Euroopassa, vaan koko maailmassa. Ja silloin meidän pitäisi nimenomaan keskittyä tähän pitkän aikavälin kestävyyteen. Se, että ainoastaan keskitytään CO2 ei riitä. Meidän täytyy miettiä myös muita päästöjä ja jos me velvoitamme autoteollisuutta vain tähän suuntaan, niin silloin noksit ja muut vastaavat päästöt voivat äh, lisääntyä ja silloin taas ympäristötilinpäätös ei ole niin etuisa. Sen vuoksi esimerkiksi asetetaan Anja Weisgerber toi esiin liittyen ekoinnovaatioihin, superkreditteihin ja muihin on ihan hyvä, koska silloin meidän teollisuutemme äh, saa paremman paikan kaiken kaikkiaan maailmassa. Se pelkkä CO2-päästö ei riitä. Onko se nyt sitten 170 tai 175 grammaa, sehän riippuu myös sitä, millä tavalla tämä kuski ajaa. Ja sen vuoksi tämä keskustelu ei ole keskittynyt kaikkein tärkeimpiin asioihin, jos me keskitymme vain pelkkiin lukuihin, vaan meidän pitäisi todellakin miettiä, mihin suuntaan me olemme menossa. Klaas. Kiitokset tästä Krista Klaas. Niin, kiitoksia. Minulle syntyy sellainen vaikutelma, että me täällä vain käymme kauppaa näistä luvuista – mutta joku marginaali pitäisi ottaa käyttöön ja realistiset luvut pitäisivät olla päämääränämme, eikä vain ainoastaan summa mutika heittää lukuja ilmaan. Me puhumme pienistä, kevyistä hyötyajoneuvoista. Ja nyt täällä jo viitataan myöskin nopeusrajoituksiin, niin se nostaa kyllä niskakarvat pystyyn. Kysyen kevyistä hyötyajoneuvoista niin muistutettakoon, että juuri PK-yritykset, käsityöläiset, jotka omilla autoillaan lähtevät työmatkoille tai viinurit tai muut, jotka vievät tuotteitaan kuluttajille. Eli se tarkoittaa pidennettyjä työmatkoja. Eli kyse on siitä, että tuotteet maksavat enemmän, työ maksaa jatkossa enemmän, joten meidän täytyy katsoa, mihin tämä nopeusrajoitus kaiken kaikkiaan vaikuttaa. Niin kuin kollega Prodi totesi, ajoneuvo, joka kuljettaa raskaita kuormia, niin se tarvitsee enemmän kiihdytettä se jarrutettaisiin, no se on ymmärrettävää, mutta ajoneuvothan myös ajavat pidempiä matkoja ja pidempään, joten tämäkin pitäisi huomioida ja katsoa sitten siltä pohjalta, minkälaisia kustannuksia pääsee syntymään nopeusrajoituksen käyttöönotosta. oteosta. Eli tässä ei pitäisi vain ainoastaan pelata näiden lukujen kanssa. Nopeusrajoitus kevyiden hyötyajoneuvan kautta ei ole ratkaisu. Se vain kallistaa kaikkea ja minun mielestäni se pidentää ajomatkoja, joten meidän pitäisi ottaa huomioon ekoinnovointi, eikä vain pelailla näillä luvuilla, eli meidän pitäisi olla hiukan avarakatseisempia, joten tästä syystä olen samaa mieltä kollega Weisgerberin kanssa. Se, mitä hän on kirjannut paperille ja kertonut täällä, niin on minusta hyvä asia. Eli meidän pitäisi ottaa vähän kauaskatseisempi lähestymistapa käyttöön. Kiitoksia. Kiitokset. Tämä oli nyt viimeinen puheenvuoro. Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö kuljetussektorin pidä tulla puhtaammaksi päästöjen ja ympäristönsuojelun kannalta ja myös ilmastonsuojelun kannalta CO2-päästöjenkin on laskettava, ihan kuten muutkin NOx ja muut päästöt, joita meillä on Kaupunkialueella Meillä on nyt lukuja, joita heitellään tässä ilman pallotellaan 160, 120, 130 tai 150. Jokaisen täytyy nyt varmasti itsekin miettiä näitä vielä keskustelun aikana siitä, mitä näiden takana on. Martin Kallanen haluaisi häntä on vielä kommentoitu monista suunnista, ihan näin diplomaattisesti sanoen. Tässä on varmasti nyt yksi ero liittyen henkilöautosektoriin ja hyötyajoneuvoihin. Henkilöautosektori on 50 prosenttia diiseliä, kun taas hyötyajoneuvo 90 prosenttia diiseliä. Eli se etu, mikä tässä nyt henkilöautoilla on kun voidaan siirtyä bensasta diiseliin, on suurempi sen vuoksi, että diesel ja puhdas dieselihän on, on todellakin tehnyt suuria edistysaskelia viime vuosina. Tätä etua kevyillä hyötyajoneuvoilla ei enää ole sen vuoksi, että niistä jo 90 prosenttia käyttää diiseliä. Nämä ajoneuvot, niiden, ne kuljettavat erilaisia kuormia, eri kokoisia, jotkut pientä materiaalia, silloin on pienempi kuorma-auto ja joku sitten taas käyttää suurempaa. Näiden ajoneuvo, nämä ajoneuvot vetävät myös yleensä perävaunuja. Ja täytyy katsoa nyt myös tästä teknologian edistysaskeleesta, mistä Mattias Grotekin puhui, että olisiko tämä mahdollista esimerkiksi pattereiden avulla. mutta teknologia kehittyy ja tässä voitaisiin siirtyä käyttämään akkua tai hybridiä tai vetyautoja. Täytyy nyt katsoa, voisiko olla sellaisia akkuja, joita voitaisiin käyttää ainakin sitten näissä rekoissa. Se, mitä me tänä päivänä tiedämme, ovat näitä suuria raskaita laatikoita, jotka kestävät vain 150-200 kilometriä joten tätä täytyy myös tarkastella. Kolmanneksi vielä puhuisin tästä tuotantokaaresta. Henkilöautos on seitsemän ja kevyellä hyötyaineella kymmenen vuotta. Eli sitä käytetään kauemmin ja ne ovat myös kestävämpiä, nämä hyötyajoneuvot, koska ne eivät ole mitään tällaisia lällättelyautoja, joita esitellään naapurille, vaan ne ovat yrityksellä työkäytössä. Nyt annan sitten vielä esittelijälle puheenvuoron. Niin vai ehkäpä me kuulisimme kuitenkin ensin komissiota. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin herra Kalanen ja hänen mietintöluonnoksestaan. Kiitän myös varjoesittelijöitä. Haluaisin alussa laatia hiukan isompaa kuvaa tästä, koska niin kuin täällä mainittiin, liikennekulutus on tärkeä sektori. Se kattaa paljon kasvihuonepäästöistä yhteisössä, jos me haluamme saavuttaa tavoitteemme vähentää 20 prosentilla päästöjä vuoteen 2020 mennessä 80 50-95 prosenttisesti vuoteen 50 mennessä. Meidän pitää olla kunnianhimoisia toimissamme, jotta meillä on kunnianhimoista politiikkaa, lainsäädäntöä käytössä varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan tavo- saavuttaa nämä haastavat ta- tavoitteet. Nämä, tämä ehdotus on osa tätä kunnianhimoista suunnitelmaa. Tietysti olemme ponnistelleet kovasti, olemme tutustuneet lukuihin, tutkineet niitä. Tietysti valiokuntajäsenet ovat nähneet vaikutusarviomme, joka tukee näitä lukuja. Ja tämän takia ainakin tässä vaiheessa komissio uskoo, että sen tavoitteet 1,5 grammaa vuoteen 16 mennessä ja 1,35 2020 mennessä ovat realistisia ja saavutettavissa. Olen kiitollinen herra Kalanille siitä, että piti kiinni 175 175 grammasta vuoteen 16 mennessä, mutta pitkän aikavälin tavoitteiden täytyy olla myös tarvittavassa määrin kunnianhimoisen vaikutusarviointimme totesi, että 125 grammaa oli oikeastaan minimimäärä, joka voitaisiin saavuttaa teknologialla ja parannuksilla teknologian. Siksi tarkastelemme tätä asiaa huolella ja tulimme toteutettavaan kunnianhimoisen lukuun 135 grammaa vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä on todellakin tavoite, josta komissio tällä hetkellä pitää kiinni. Useat kysymykset tulivat esille täällä puheenvuoroissa, esimerkiksi äh, sanktiot, miksi ne ovat korkeampia pakettiautoille kuin henkilöautoille. No vastaus on kyllä aika selvä. Me tarkastelemme asiaa erittäin huolellisesti ja meidän vaikutusanalyysimme osoitti, että 120 on euroa per eikä 195 per gramma niin kuin autojen kohdalla. Tähän liittyy taloudellinen logiikka. Ei ole kyse siitä, että yksi gramma hiilidioksidia on kalliimpaa pakettiautojen kohdalla. Tässä on kyse vain marginaalista kustannuksista, jotka liittyvät sääntöjen noudattamiseen valmistajien kohdalla. Samalla olemme ottaneet käyttöön nämä superpäästöoikeudet, koska superkreditit vievät eteenpäin innovaatiota ja innovaatiostahan tässä on pitkälti kysymys Tämä tulee myös 2020 strategia vie eteenpäin innovaatioita kaikissa teollisuuden aloissa Euroopassa ja myös autoteollisuudessa, että varmistetaan se, että sektori pysyy kilpailukykyisenä ajatellen ulkomaisia tai muita kolmansia kilpailijoita. Me olemme siis tyytyväisiä näistä superkrediteistä, mutta sitten olemme varovaisia niiden käytöstä, koska selvästikin jos haluaa tällaisen vähäpäästöisemmän kulkuneuvon niin silloin tämä voidaan multiploida korkeamman arvoiseksi ja silloin itse asiassa päästetään enemmän, vaikkakin säästetään hiukan hiilidioksidia. Joten tarvitaan tiettyä varovaisuutta näissä superpäästöoikeuksissa, mutta otamme sen kyllä huomioon. Mitä tulee sitten nopeuden rajoittimiin, ne kyllä mainitaan Eudonson kappaleissa komission ehdotuksessakin ja olen tyytyväinen nähdessäni, missä määrin innokkuutta on valiokunnassa nopeusmittareista, koska todisteita on, tiedän, että eh, on selkeitä todisteita siitä, että eh, tällaiset rajoittimet vähentäisivät pakettiautojen päästöjä ja siihen liittyy myös muita potensia hyötyjä, kuten eh, tieturvallisuuden paraneminen ja niin edelleen. Mitä tulee sen tähän puulin kysymykseen tai yhteenpanemisehdotuksesta, olen tarkastellut tätä kysymystä huolella ja sitä, mitä esittelijä on ehdottanut. Ja näen kyllä, minkälaisia etuja liittyy siihen, että nämä valmistajat, jotka valmistavat sekä pakettiautoja että henkilöautoja, niin selvästikin tällainen pooling toiminta haittaisi sitten taas niitä, jotka vain tuottavat yhdenlaisia ajoneuvoja. Haluaisin kyllä keskustella esittelijän kanssa asiasta, että tutustuisin hiukan enemmän ajatuksen käytännön vaikutuksiin, koska meidän pitää ajatella asiaa hiukan enemmän läpi ennen kuin voin antaa perustelun lausunnon asiasta. Mutta periaatteessa puulin käsite autojen ja pakettiautojen välillä ei ole asia, joka on meille täysin vierasta. Me todellakin pohdimme sitä, kun laadimme tätä ehdotustamme ja sitä kannattaa tarkastella ja minkälaisia käytännön sovellutuksia tästä liittyy. Tämä on hyvä ajatus, että pitää tutkia vielä enemmän. Lopuksi monet, monet valiokuntajäsenet ottivat nämä eri vaiheissa rakennetut ajoneuvot. Komissio on tunnustanutkin sen, että tämä on vaikea vyöhyke, vaikea ala ja laati tällaisen epävirallisen asiakirjan, joka laitettiin neuvoston sihteeristölle samoin kuin Euroopan parlamentin sihteeristölle. Tässä mielessä ratkaisumallia on ehdotettu liikennevaliokunnan laatimassa tekstissä myös. Joten mitä tulee näihin ajoneuvoihin, jotka on rakennettu monissa eri vaiheissa, niin meillä on kyllä keino niiden suhteen toimia. Odotan jatkossa teiltä vielä uusia tarkistuksia. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitokset oikein paljon komission edustajalle ja nyt sitten meidän esittelijä Martin Kälä. Thank you, Chairman, and, uh, I Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia esitetystä kommenteista. Siinä onkin purtavaa. Niin, lyhyitä kommentteja esitettyihin kysymyksiin liittyen. Kollega Weiskarberille ensinnäkin kiitokset osoittamastanne tuosta. Olen kanssanne samaa mieltä näistä virikkeistä. Kyllä porkkana on keppiä parempi vaihtoehto täytyy pohtia, miten voisimme saada nämä supercredits ja ekoinnovointiasiat siten hoidettua, että se innostaisi vihreämmän ja kestävämmän teknologian kehittämiseksi. Kollega Grotelle kiitokset, mutta en ehdottanut 140 grammaa vuoteen 2025 mennessä. Minua on verrattu vaikka kuinka moniin henkilöihin, mutta ei kollega Langeni, mutta ehkäpä tässä nyt on viitattu väärään tekstiin. Kollega Davis, hän näyttäisi olevan edelleenkin vaalituulella, mutta hän on ehkä unohtanut, että hän on Belgiassa ja useimmilla täällä ei ole edes vaalioikeutta meidän vaaleissamme, joten muistutettakoon siitä. Mutta mitä tulee sitten vähän kauas, katso, kauas katseisempaa lähestymistapaa. Eli me yritämme löytää käytännöllisen ratkaisumallin toisin kuin liberaalit, jotka yrittävät ihan lyhyellä tämmöistä lyhyskatseista toimintaa harjoittaa. Niin. Hän viittasi, että olisin kunnianhimoinen tässä, mutta ja luulin, että sen jälkeen tulee vain pyyhkeitä, mutta kuitenkin hän oli valmis tukemaan yllätyksekseni tätä nopeusrajoituskysymystä. No, jäädään sitten odottelemaan tarkistuksia ja katsotaan mitä niissä on ehdotettu. Mutta kaiken kaikkiaan täytyy muistaa, että useat hyötyajoneuvon valmistajat ovat rahoituksellisen kriisin kourissa, markkinat ovat pienentyneet 35-40 prosentilla vuoden sisällä. Monet ovat joutuneet tuo työttömäksi. Tietenkin elpymistä tapahtuu, mutta meidän ei pitäisi kyllä aiheuttaa markkinoille liikaa päänvaivaa, vaan meidän pitäisi antaa heille riittäviä virikkeitä. Ja mitä tulee komission ehdotukseen, mielestäni se on kunnianhimoinen, ehkäpä liiankin kunnianhimoinen he haluaisivat, että vuodesta 2016 alkaen vuoteen 2020 mennessä he hiilidioksidipäästön leikkaukset olisivat lähes tuplasti sen verran kuin ajon henkilöauto puolella. Se, että miten se on käytännössä mahdollista, niin se mikä henkilöauto puolella toimii, muotoilun ja painon pudottamisen suhteen, niin se ei toimi hyötyajoneuvopuolella, mutta sinänsä tässä ollaan menossa oikeaan, puole, oikeaan suuntaan ja odotamme suurella mielenkiinnolla tarkistuksia. Niitä varmaan tulee ja minä uskon, että saamme työstettävissä olevan tekstin aikaiseksi. Ja vielä kerran kiitokset kaikille kommenteistaan. Kiitoksia. Thank you very much, Martin. Kiitokset Martin Kälhän näistä kommenteista niin jotta pääsisimme eron britti vaaleista, niin panimme takarajaksi 10. toukokuuta, ei 6. toukokuuta, kello 12. Niin, että voi esittää tarkistuksia myös vaalien jälkeen. Niin, no jokunen vitsi tässä vakavassakin keskustelussa. Seuraava on kohta oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille toimivan pienintarvikeketju Eurooppaan. Me teemme tässä lausunton, lausunnon maatalousvaliokunnalle ja äh, lausunnon laatijan Esther Herantz Gartia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin tässä on kysymys lausuntoluonnoksesta, joka on siis jo tehty. Aiheena toimivan perintarvikeketjut te tiedättekin, erityisesti ne, jotka ovat yhteydessä maatalouskysymyksiin, että aikaisemmin kuluttajilta, kuluttajärjestöiltä ja tuottajilta, erityisesti alkutuotannossa tuli erilaisia vaatimuksia, vaateita siitä, että elintarvike ketjun täytyy toimia paremmin. Viime vuoden lopulla itse Euroopan komissio esitteli tutkimuksen, jossa se myönsi, että nämä ovat oikeita vaatimuksia ja perustuivat todellisuudelle. Näin ollen ensimmäinen asia, jonka lausunnossa vaaditaan, on, että otettaisiin huomioon komission tiedonanto, joka myöntää tämän olemassa olevan ongelman. Sitten toinen asia yritämme saada aikaan tässä sellaista, että varmuus ja hyöty ja tasapaino tilanteessa lisääntyy. Annetaan varmuutta kuluttajille ja valmistajille ja saadaan myös koko markkinoille lisää tasapainoa. Me ehdotamme tässä eri toimenpiteitä. Pyrimme siihen, että olisi suora yhteys hinnan, tuottajahinnan ja kuluttajahinnan välillä, koska monta kertaa näemme, että kun ajatellaan tuottajahintojen laskua, niin se ei välttämättä kuitenkaan suoraan näy kuluttajahinnoissa. Myös pyydämme sitä, että otettaisiin käyttöön eurooppalainen strategia, jotta voitaisiin parantaa neuvottelu voimaa joissakin ketjun kohdissa, jotka ovat heikompia. Nämä heikommat lenkit tarvitsevat sitä, että muutetaan eurooppalaista lainsäädäntöä kilp- Mm, toimivaltakysymyksissä ja otetaan huomioon, paika, kansalliset kilpailuviranomaiset otetaan huomioon erityispiirteet, jotka liittyvät maatalouteen, koska maatalous ei toimi niin kuin muut sektorit välttämättä. Siksi tämä pitää ottaa huomioon, jos haluamme toimia tasapainoisella tavalla kilpailun kannalta. Tässä pyydetään myös, että tätä luokitellaan haitallista markkinatoimintaa. Euroopan komissio omassa tutkimuksessaan ottaa esille, että tällaisia vääriä markkinatoimintoja ovat kuten tappiolla myynti, myyntiprovisiot, ja pyydetään, että tällaiset toimet, jotka yhdistävät tiettyjä lenkkejä tässä ketjussa, kiellettäisiin aivan selkeästi EU-ssa ja lisäksi tarvittaisiin tällainen julkinen lista, jossa mainitaan niitä yrityksiä, jotka rikkovat tällaista lainsäädäntöä vastaan. Sitten pyydetään myös sitä, että vahvistetaan eurooppalaista lainsäädäntöä, mitä tulee maksuviivästymisiin. Tällä hetkellä on syntymässä sellaisia tilanteita, joissa suuret jakelut supermarketit jopa kuukausia vuosakin lykkävät maksujaan ja näin. Jotkut joutuvat konkurssiin, kun myyvät tuotteitaan suurille supermarketketjuille. Täytyy vahvistaa lainsäädäntöä, jotta tiukasti täydetään pidetään kiinni aika, sovituista aikarajoista, eikä missään nimessä saa mennä yli vuoden. Sitten vielä pyydetään, että ryhdytään sellaisiin toimiin, jotta vältetään epäoikeudenmukaisia markkinatoimia. Tämä on ihan eri asia isolle tuotteelle kuin pienelle. Sama koskee jakelijoita, jos on suuri ero suurten ja pienten jakelijoiden välillä suuri tuottaja pärjää aina pidempään. Me tiedämme kyllä, mistä on kysymys, kun puhutaan pk-yrityksistä ja olemme niitä aina puolustaneet, koska ne juuri luovat työpaikkoja ja muuten, ne pitää ottaa siis aina huomioon tässäkin. Sitten mm, lausunnossa myös todetaan, että pidetään välttämättömänä sitä, että otetaan paremmin huomioon eri ketjun lenkit ja to- toimialojen väliset järjestöt. Pitää laatia käytännössääntöjä hyvistä käytännöistä ja tarvitaan tällaisia mallisopimuksia, jotta joissakin tapauksissa erityisesti herkästi pilantuvien tuotteiden kohdalla jäsenvaltiot voivat vaatia sitä, että nämä säädökset toteutetaan. Tässä on nämä kuusi kohtaa. Tämä on todellakin varsin tiivis lausunto ja toivon, että tämä auttaa mietinnön parantamisessa ja toivottavasti pystymme vielä parantamaan tätä teidän ehdotuksillanne. Kiitoksia. Kiitokset. Äh, Herrans Garcia ja seuraavaksi Tavaci. Elnök úr, kedves kollégák, az európai szocialisták részéről azért tartjuk. Kiitoksia, arvon kollegat. Sosialistien nimissä toteaisin, että tämä on erittäin tärkeä teksti monestakin syystä. Monet tärkeät kysymykset liittyvät meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin, kuten esimerkiksi elintarviketurvallisuus ja ympäristön suojelu. Ne ovat lähellä meidän sydäntämme Minkälaiset ovat maanviljelöiden tulot? Missä määrin he voivat investoida ympäristön suojeluun? Sekin on tärkeä kysymys. Ympäristön suojelu tulee uudessa maatalouspolitiikassa olevaan, olevan tärkeässä roolissa, erityisesti vuonna 2014 ja sen jälkeen. Ja mitä tulee elintarvikkeiden hankintaan, Energiankulutukseen liittyen on tärkeää huomioida, että me vähennämme kuljetuskaluston ajamaa matkaa. Me tuhlaamme energiaa ja se johtaa kasvihuonekaasupäästöjen enenevään Niitä päästään yhä enenevässä määrin ilmakehän ja mitä tulee elintarvike teollisuuteen, niin on ratkaiseva ero, käytämmekö erinäisiä malleja. Me käytämme sellaisiakin energialähteitä joita, tai raaka-aineita, jotka eivät ole peräisin meiltä tai meidän mantereiltamme tai joita joudutaan todellakin tuomaan hyvinkin pitkän matkan takaa. Joten tästäpä syystä olenkin vakaasti sitä mieltä, että Voveen mietintö, olen kollega Herensin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että tässä, tämä teksti on siitäkin syystä tärkeä, että siinä viitataan – kilpailukykyyn, mutta me siinä yhteydessä huomioisi ainoastaan esimerkiksi eurooppalaista ulottuvuutta. Meidän tulisi katsoa paikallisen kilpailukyvyn, paikallisen tason kilpailukyvyn parantamista, koska sitä kautta voimme varmistaa, että päästöt pienenevät. Esittelijälle toteaisin seuraava. Olen kollega Jose Buveen kanssa samaa mieltä siitä, että elintarviketurvallisuuteen liittyvät toimenpiteet pitäisi tarkistuttaa komission toimesta. Me emme voi vaatia pieneltä yritykseltä samanlaisia hygienia kuin suuremmilta yrityksiltä. Elintarvike turvallisuudella on Euroopassa keskeinen rooli. On olemassa suuriakin tuottajia, jotka eivät voi vastata näihin haasteisiin, mutta me emme voi vaatia pieniltä yrityksiltä samaa kuin suurilta yrityksiltä. Sosialistit ovat sitä mieltä siitä, että me tarvitsemme eurooppalaisen mallin, jonka avulla vaalitaan elintarviketurvallisuutta. Me tarvitsemme eurooppalaiset verkkosivut, jota kautta voidaan tiedottaa siitä, millä tavalla elintarviketurvallisuus on kehittynyt. Meidän täytyy myöskin luoda kilpailua tarkkailevia kilpailuviranomaisia. Ihan hiljattain omassa maassani hyväksyttiin laki, jossa elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen on myöskin se taho, joka välittää EU-tukivaroja eteenpäin. Se vastaa myöskin valvonnasta. Jokaisella kuluttajalla on oikeus valittaa tilanteesta, mikäli se epäilee, että jokin yritys rikkoo kilpailusääntöjä vastaan. Tästäpä syystä olenkin sitä mieltä, että me tarvitsisimme vastaavanlaisen eurooppalaisen tahon, sillä vain ainoastaan sitä kautta voimme varmistaa, että Euroopassa kilpailu toimii. On olemassa myöskin sääntelyyn liittyviä kysymyksiä, jotka eivät kuulu meidän toimivaltuuksiimme, vaan teollisuusvaliokunnan valtuuksiin. Näihinkin kysymyksiin liittyen haluaisimme esittää tarkistuksia, sillä kaikki nämä mainitut aihealueet liittyvät suojeluun ja kysymyksiin, jotka kiinnostavat meitä. Tästäpä syystä olenkin sitä mieltä, että esittelijän laatima teksti on hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Äh, Marie Mari Kiitoksia Paulsen. Tack, fru ordförande. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitos edustaja Garcialle hyvästä mietinnöstä. Mutta kaikki nämä asiakirjat, jotka olen lukenut, komission kaksi asiakirjaa ja muut, niin kaikista puuttuu puolet elintarvikeketjusta on unohdettu pois kokonaan tämä toimitusketju, joka on siinä alkupäässä, koska suurin ongelma eurooppalaiselle maanviljelylle tänä päivänä on ja tulee jatkossakin olemaan se, että maanviljelijän ja maatila yrityksenä on aina hyvin pieni verrattuna niihin yrityksiin, jotka työskentelevät äh, kemikaalien kanssa tai rehujen kanssa tai muiden kanssa. Ne ovat kaikki ne, jotka vaikuttavat sitten äh, tähän maanviljelijään esimerkiksi hinnoiltansa. Sitten maanviljelijä, joka esimerkiksi meidän silmissämme on suuri maanviljelijä, on kuitenkin hyvin pieni verrattuna niihin yrityksiin, jotka myyvät maanviljelijälle esimerkiksi rehuja. Ja sitten maanviljelijä myy edelleen tuotteensa suurille yrityksille. Ja tästä ongelmasta ja vääristymästä meidänkin pitäisi puhua tässä mietinnössä puhumme tästä reitistä maanviljelijältä kauppaan, mutta me emme huomioi sitä, mitä tapahtuu ennen tätä maanviljelijää. Ja tähän minä haluaisin tehdä tarkistuksia niin, että ottaisimme yhtä paljon huomioon sen, mikä on ketjussa ennen maanviljelijää ja maanviljelijän jälkeen. Nyt me olemme siis ympäristövaliokunnassa, me olemme todella näppäriä ja hyviä siinä, että ympäristö, hygieniavaatimukset ja eli, eläinsuojeluvaatimukset äh, äh, asetetaan näille maanviljelijöille ihan oikein, toki. Mutta meidän täytyy kuitenkin huomioida sekin, että maatalous on hyvin, vaikuttaa hyvin paljon ympäristöön globaalistikin. Niin, että maatalous ja metsätalous, niiden tulisi olla keskeisiä myös meidän ympäristöajattelussamme. Ja silloin meidän täytyy myös ymmärtää, että meidän jollain tavalla täytyy maksaa tälle maanviljelijälle siitä, mitä hän tuottaa ja jota ei välttämättä noin vain myydä markkinoilla. Meidän täytyy tavalla tai toisella maksaa hyvistä eh, eläinten oloista, biologisesta monimuotoisuudesta, kulttuurimaisemista, vesien puhdistamisesta, soiden ylläpitämisestä. Voisin jatkaa tätä luetteloa vaikka kuinka kauan. Ja voisin ottaa esiin myös kaikki ne eh, ongelmat, jotka eh, pitäisi maan taloudessa meidän puolestamme ratkaista, mutta meidän täytyy siitä myös maksaa. Je vous remercie. Euh, kiitoksia. Herra Stevenson. Thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun toteaisin, että olen tyytyväinen tähän tekstiin, jonka kollega Garcia on laatinut. Lyhyt, ytimekäs ja asian ytimen menevä. Mielestäni on tärkeää todeta, että meillä on tällainen teksti. Me olemme hiljattain agrivaliokunnassa ja muuallakin täällä keskustelleet siipikar maitosektorista, koska se on erittäin tärkeä ala. Ja siihen liittyen myös kollega Garcian teksti on huomattavassa asemassa kävivä missä tahansa supermarketissa, ja jos haluaa ostaa litran maitoa, niin maito löytyy aina perimmäisestä nurkasta, joten tässä kaupassa on kuljettava kaikkien tuotteiden ohi voidakseen ostaa maitoa, mutta sitä ennen houkutellaan muiden tuotteiden ostamiseen, koska kaikkihan ostavat marketista tällaista päivittäistä päivittäiseen kulutukseen liittyvää tuotetta. Ja sen arvo on puolet veden arvosta, pullotetun veden arvosta. Joten jos katsotaan maitotuotteiden hintarakennetta, niin se on aivan järjetön. Tuottajat, jakelijat ja muut toimijat rikastuvat maanviljelijöiden kustannuksella. Kaikkialla unionia maanviljelijät saavat tuotetusta maitolitrasta vähemmän kuin mitä tuotanto maksaa. Maanviljelijä joutuu ympäri vuorokauden hoitamaan karjaansa. Se vaatii paljon pääomaa, mikäli haluaa hygienistä toimivaa maataloutta harjoittaa maitosektorilla. No miten se onnistuu, mikäli marketit repivät kaiken heidän selkänahoistaan? Jonkin aikaa sitten meidän hallituksemme havaitsi, että suurimmat supermarketit olivat kartelinomaisesti sopineet maidon hinnasta – Eli he käyttivät samoja alhaisia myyntihintoja, vaikkakin valituksia oli esitetty, ammattiliittojen ja kuluttajien toimesta. Rangaistuksia jouduttiin maksamaan, mutta tämä nyt oli vain jäävuoren huippu. Sisämarkkinavaliokunnan esittelijä ehdottaakin että kaikissa jäsenvaltioissa otettaisiin käyttöön tällainen kansalaisten huolista, huolista vastaava taho, oikeusasiamiestyyppinen toimija. Olen siis tyytyväinen esittelijän kollega Garcian valitsemaan lähestymistapaan ja minä todellakin toivon, että tästä tekstistä olisi loppupelissä myöskin hyötyä käytännön tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Joao Ferreira. Obrigado, senhora Presidente. Eh, eu queria começar por agradecer o trabalho. Kiitos, eh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästä työstä. Tämä lausuntoluonnos sisältää muutamia erittäin tärkeitäkin asioita, varsinkin mitä tulee eh, näihin puutteisiin, joita komission ehdotuksessa on. Tästä puuttuu eh, yhtäläisyysmerkit eh, korkeiden hintojen ja maanviljelijöille menevän maksun väliltä. Kyllä tässä nyt täytyy saada jollain tavalla parempi jako, tulojako kaikille, jotka ovat elintarvikeketjussa mukana. Ja kaikkein heikommassa asemassa olevia pitäisi mielestäni suojella paremmin. Tässä voisi ehkä olla hieman selkeämpi. Tässä viitataan siihen, että kansalliset äh, kilpailuviranomaiset eivät toimi tarpeeksi tehokkaasti. On toki olemassa vääristyneitä markkinavaikutuksiakin ja niinkin meidän täytyy voida puuttua jollain tavalla. Esittelijä on keskittynyt näihin asioihin hyvällä tavalla. Sitten haluaisin kuitenkin jossain asioissa mennä hieman pitemmälle. Esimerkiksi siinä, kun äh, etsitään syitä sille, miksi tilanne on mennyt näin pitkälle. Samoin kuin se, että kun me mietimme vaihtoehtoja, kuinka ratkaista nämä ongelmat. Monet kollegat ovat myös sanoneet, että ei ehkäpä ole tarpeeksi puututtu näihin syihin, minkä vuoksi maanviljelijöillä on niin paljon tulomenetyksiä. Maanviljelijöiden vähentyneet tulot johtuvat muun muassa siitä, että on <coughs> lähdetty hyvin intensiivisiin tuotantomenetelmiin, mikä ei ole mitenkään yhteensopivaa ympäristön suojelun kanssa – tuotanto on, on lisääntynyt ja tehostunut sitten muilla alueilla. Ei voida tehdä niin, että lähettäisiin lisäämään teho maataloutta. Se voi saada katastrofaalisia vaikutuksia ympäristön kannalta. Ylituotanto on myös kriittinen asia. Tämä aiheuttaa ongelmia tietyissä maissa, esimerkiksi omavaraisuudelle. Useat kollegat ovat ottaneet esiin hyvinkin tärkeitä asioita, mutta ei nyt oikeastaan pidä puhua pelkästään ongelmista, vaan myös niistä syistä, jotka ovat johtaneet näihin ongelmiin – ja monet näistä syistä löytyvät yhteisestä maatalouspolitiikasta. Markkinoiden säätely on purettu ja elintarvikkeiden tuotanto on kuitenkin niin tärkeä alue, että ehkäpä sitä pitäisi, sille pitäisi antaa erityiskohtelua verrattuna muihin aloihin. Elintarviketuotanto on niin tärkeää, että tätä alaa ei tulisi asettaa markkinoiden oikkujen varaan. Ja mitä tulee säätelyyn maailmantasolla, niin sekin on johtanut siihen, että hintapaineet ovat kasvaneet, hinnat ovat laskeneet, mikä on hyvin tärkeä tekijä myös. suuret elintarvikeketjut, vaikuttaa. Ja ne suuret ketjut voivat nimenomaan vaikuttaa niin, että markkinat vääristyvät. Ja näillä isoilla ketjuilla on mahdollisuus myös painostaa maanviljelijöitä myös maailman tasolla. Meidän täytyy tässä säädellä markkinoita se on nopein ratkaisu ongelmiin ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tarpeeksi suuri osa voitoista menee tuottajille. No, sitten mitä tulee tähän äh, suosituimmuusasiaan, tuonti kolmansista maista. Meidän täytyy huolehtia, että ne ovat lisä täydennys EUn tuotteiden tuotteille. Niiden ei tule kilpailla EUn tuotannon kanssa. Tämä liittyy myös ympäristökysymyksiin ja elintarvikkeiden turvallisuuteen, mutta myös taloudelliset tekijät vaikuttavat ja sosiaaliset tekijät, jotka ovat ratkaisevia meidän elintarvikepolitiikallamme. tässä lausunnossa hyvällä tavalla valitellaan sitä, että ei ole mitään yhteyttä korkeiden kuluttajahintojen ja maatalouspolitiikan välillä. Me voisimme tämän ratkaista ihan yksinkertaisella tavalla. Meidän pitäisi vain palauttaa tällainen yhteys kuluttajahintojen ja maat viljelijöille maksettavien korvausten välille. Tämä voisi välittömästi lähettää, vaikuttaa siihen, että ähm, maatalouteen tulisi enemmän rahaa, mutta että hinnat pysyvät samoina äh, mutta samanaikaisesti siitä välikädet, niin niiden voittoja leikattaisiin. Niiden tulisi saada oikeudenmukaiset minimi korvaukset maanviljelijöille niin, että maanviljelijät jäävät tiloilleen ja jatkavat tuottamista. Kiitos. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä lausunnossa, jonka Rova Erans on laatinut, on kyseessä kaksi tärkeää kysymystä, mitä tulee maatalouspolitiikkaan Euroopassa. Olennaisia kysymyksiä, koska me aina vaadimme viljeltä enemmän, pyydämme, että he varmistavat Euroopan elintarvikevarmuuden, koska sehän on olennaisen tärkeä kysymys. Me vaadimme enemmän. Ympäristönormien tasolla vaadimme myös sitä, että varmistan elintarviketurvallisuus kuluttajien kannalta ja samanaikaisesti he osallistuvat ähm, maaseudun säilyttämiseen, joten maatalouden rooli on todellakin olennaisen tärkeä. Tässä mielessä meidän pitää olla erittäin valppaina sen suhteen, että mitä viljelijät nyt kokevat, hinnat jatkuvasti laskevat ja raakante hinnat kuitenkin nousevat. Meidän pitää pystyä säätelemään tätä laskua ja pitää pystyä sääntelemään myös elintarvikehintojen vaihtelua. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Esittäisin kaksi kommenttia. Ensinnä mielestäni on tärkeää ottaa huomioon lisäarvon jakautuminen elintarvikeketjussa ja neuvottelusuhteet tuottajien ja kaupan välillä. Tässä pitää vahvistaa tuottajajärjestöjä. Ja on totta, että tässä on tehty ristiriita eurooppalaisen kilpailuoikeuden ja sitten juuri maatalousammattien välillä. Tämä systemaattinen sopimustoiminta on myös tärkeä kysymys. Tarvitaan minimisäännöt maatalouspolitiikkaan. Haluaisin myös ottaa esille erään toisenkin ongelman, nimittäin näkymättömät toimijat elintarvikeketjussa. Esimerkiksi maitokriisin yhteydessä ajateltiin niin, että ongelma johtui massiivisesta maidon tuonnista markkinoille, mitä tuli sitten suoriin, suuriin supermarketketjuihin, Danon ja Nestle oli tässä huomattavia toimijoita, mutta itse asiassa kun on nyt tutkittu asiaa, tämä on tulleen laatima tutkimus, maitoa tuotiin erityisesti Sodexon ja muiden tämänkaltaisten toimijoiden toimesta. Ja samoin toimivat myös valmis eh, elintarvikevalmistajat. Siis koko tämä jalostusteollisuus oli tässä mukana. Ja jalostusteollisuus loppujen lopuksi huomattavalla tavalla hämmensi maitohintoja markkinoilla. Nämä toimijat ovat yhä huomattavampi osuus markkinoista, oikeastaan noin 20 prosenttia aterioista nautitaan koin ulkopuolella, yhä enemmän syödään valmisaterioita, eivätkä ne näy sitten listoilla. Yleensä ne unohtuvat, kun puhutaan elintarvikeketjusta. Siis kun me puhumme elintarvikeketjusta, suurista supermarketeista. Meidän pitää ehdottomasti ottaa mukaan jalostusteollisuus. Hehän helposti meille täällä sanovat, että heitä aina syytetään, mutta itse asiassa on todellisia epäreiluja kauppakäytäntöjä, joita nämä harjoittavat, ja meidän pitää todellakin ottaa tämä huomioon, että voimme auttaa viljelijöitämme. Ja voimme näin vahvistaa heitä tämän, tällaisen käytännön edessä, koska nämä tahot juuri ovat häirinneet markkinoiden toimintaa täydellisesti. Kiitos. Klass. Kiitoksia, Rova Klaas. Ja, Dank, Frau Ich die Frage, was... Kiitos puheenjohtaja. Niin, kysymys siitä, mitä meidän äh, valiokunnalla on tekemistä tämän asian kanssa jätetty ohi. Jos me puhumme tässä maanviljelijöille äh, oikeudenmukaisista tuloista ja toimivasta elintarvikeketjusta, niin silloinhan tämä voitaisiin antaa sisämarkkinavaliokunnalle, maatalousvaliokunnalle, mutta keskustelu on osoittanut, että niin minäkin ajattelin, että kyllä me täälläkin voimme olla vastuullisia liittyen oikeuteen saada terveellisiä, hyviä elintarvikkeita. Meidän täytyy voida miettiä, millä tavalla nämä tuotteet sitten oikealla tavalla varastoidaan, mitä vaatimuksia meillä on terveydelle, hyvälle ympäristölle, että me silloin nämä hyvälaatuiset elintarvikkeet saadaan sitten markkinoille. Joten siltä osin voimme huolehtia myös markkinoista. Minä haluaisin painottaa, että täytyy olla Äh, maanviljelijälle mahdollista tuottaa. Maanviljelijän täytyy äh, saada mahdollisuus saada rahaa markkinoilta. Jos sämpylä, katsoo sämpylää, joka on oikeastaan viljatuote, jos se sitten myydään äh, niin, että maanviljelijä saa kaksi senttiä siitä jauhosta, niin sehän on aivan, aivan se on kauhean liian vähän. Mutta sitten meidän täytyy miettiä myös, miten konkreettinen tällainen lausunto voi olla – ja mikä on tavallaan raja siinä välissä tämän, tällainen markkina-asetus tai sitten sosiaalinen markkinatalous, joka antaa vapautta. Tämä on tällaista tasapainottelua. Onnittelisin kollega Herantsia siitä, että hän on, onko hän paikalla vielä on, että hän on kyennyt kuuteen kohtaan kokoamaan kaikki tärkeimmät asiat – mutta kohdassa kuusi, sitä haluaisin vielä käsitellä. Hän ottaa esiin ihan hyvän asian hän sanoo, että eri ketjujen yhdistäminen ja sen tukeminen olisi hyvä. Ja hän puhuu tällaisista vapaaehtoisista malleista. No minä mietin tässä, että riittääkö tällaiset vapaaehtoiset sopimukset vai tarvitsisimmeko nimenomaan jonkinlaista markkinainstrumenttia, niin että voisimme tavallaan avata nämä markkinat, äh, koska tässä on kysymys päivittäistavaroista, hyvistä, terveellisistä, vitamiinipitoisista, esimerkiksi hedelmistä ja vihanneksista, tuotteista, joita tuodaan markkinoille, että siinä tarvittaisiin joustavampia sääntöjä miten kauan niitä voidaan varastoida, miten kauan niitä voidaan pitää hyllyissä. E, näissä on tällaisia äh, luonnollisestikin lyhyempiä sopimuksia, kun on kysymys päivän hinnoista tai viikkohinnoista. E, jos tämä nyt voisi jotenkin konkreettisempi muotoilla, koska minusta tämä on asia, mitä meidän täytyy miettiä. Millä tavalla me nämä kaikki hyvät tuotteet, jotka on tuotettu äh, kaikkien sääntöjen mukaan, miten ne tuodaan markkinoille niin, että sitä kautta voimme varmistaa paremman Äh, ravinnon ja myös maaseudun elämiseen. Kiitos. Merci, Madame Klaas. Esther de... Kiitoksia sitten, rouva I'd like to... Kiitoksia haluaisin vakuuttaa herra Stevenson. Olen kyllä Struan samaa mieltä kanssa siitä, että supermarketit ja miten ne on laadittu, kertoo paljon yhteiskunnasta. Tulin itse Englannista ja tiedän kyllä, miltä brittisupermarket näyttää. Ensin pitää tapella tiensä valmisruokien ohi, jotta pääsee maidon ääreen, mutta voin vakuuttaa, että hollantilaisissa supermarketissa ensin kyllä törmää maitoa, mutta minä asunkin Houdan Kouda-alueella, jossa tämä juusto on peräisin, joten muuta ei voi varmaan odottaisikaan. Over dit onderwerp, is inderdaad... Mutta se, että niin monet kollegat ovat reagoineet ja puhuneet tästä asiasta, osoittaa, että tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja haluaisinkin kiittää edustaja Herantsia hänen hyvästä eh, ja, ja elävästä eh, lausunnostansa minun ensimmäinen reaktoni oli myös se, että no tulisiko meidän nyt äh, meidän valiokunnassamme ylipäätään laatia erillistä lausuntoa. Tämähän on maatalousasia, tämä on asia, joka kuuluu myös kilpailuasioille, teollisuudelle, mutta myös kuluttajakysymyksiin. Me unohdamme sen välillä, kun me katselemme tämän lausunnon otsikkoa, jossa puhutaan siitä, että elintarvikeketju on, ei toimi kunnolla ja että tarvitaan oikeudenmukaisemmin tulonjako, niin tämä on myös kuluttajakysymys, eikä ainoastaan maatalouskysymys. Äh, Kuluttajahinnat ovat äh, kasvaneet, leipä muuttuu koko ajan Äh, kalliimmaksi, äh, jos äh, vilja muuttuu kalliimmaksi. Mutta jos vilja halpenee, niin leipä ei halpene. Ja sillä tavalla nämä kaksi tavallaan niin kuin, ovat kauempana ja kauempana toisestamme. Tässä on kysymys nimenomaan reilummasta jaosta, eikä siitä, että kuluttajahintoja nostettaisiin meidän täytyy yrittää välttää se, että me lähdemme tässä lausunnossa tekemään tästä tällaista suurta keskustelua maatalouspolitiikasta, koska täällä joku kollega jo puhui tulevaisuudesta maatalouspolitiikasta ja niin edelleen, mutta minusta äh, sekin on tärkeä asia, mutta se ei liity nyt tähän lausuntoon. Mikä nyt on se ydinasia, se mitä me täällä ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnassa käsittelemme? No, minusta se liittyy ympäristöasioihin yhtäältä, kuten Rova Grostetkin täällä sanoi, niin yhtäältä ympäristövaliokuntana me odotamme, että meidän tuottajamme täyttävät kaiken maailman vaatimuksia. Toisaalta sitten tämä primäärituottaja on aina se, joka saa vähiten käteen. Se, mitä jää ylitse, se jää hänelle. Ja se, mitä tästä ylitse jää, eh, ei useimmissa tapauksissa riitä. Minun kotimaassanikaan tämä ei riitä, vaikkakin maataloudella siellä on hyvin vahva asema. Mutta minun kotimaassanikaan niin maanviljelijät eivät saa tarpeeksi kohtuullisia tuloja. Ja sitten tästä tulosta täytyy sitten maksaa kaiken muutakin, näköisiä maksuja ja niin edelleen. Joten minusta meidän pitäisi ehkäpä tätä hieman painottaa enemmän. Jos haluaa, että meillä on maatalouspolitiikkaa, jos me haluamme palkita maanviljelijöitä siitä, että äh, he huolehtivat biodiversiteetistä ja kulttuurimaisemista ja niin edelleen, niin heidän täytyy saada siitä sitten kunnon hinta. Tapahtuuko tämä sitten tukien kautta vai kuinka sitä voimme puhua? Sitten vielä kansanterveyskysymys, äh, elintarviketurvallisuus, ja se, että meillä on tarpeeksi syötävää sen vuoksi, että maanviljelijä, joka lopettaa toimintansa, ei se koskaan enää jatku, vaan siihen maatilalle rakennetaan välittömästi uusia taloja, ainakin Alankomaissa, missä taistellaan joka ikisestä neliöstä. Eli siis tässä on kysymys siitä, että meillä on tarpeeksi elintarvikkeita ja että elintarvikkeet ovat turvallisia. Meidän elintarvikkeemme ovat maailmanlaajuisesti erittäin turvallisia ja meidän täytyy huolehtia myös äh, siitä, että se mitä tämä turvallisuus maksaa, että se tulkitaan myös hinnoissa. Joten haluaisin nämä maanviljelijät keskeisempään asemaan tässä, mutta kiitän todellakin esittelijä siitä, että hän on ottanut esiin ydinasiat. Merci beaucoup Esther Delange. Kiitoksia sitten herra Zader. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Seurattuani tätä keskustelua haluaisin todeta seuraavaa. Haluaisin puhua ensinnäkin elintarviketurvallisuudesta. Kun katson, mitä EU sääntelee, niin minulle syntyy usein sellainen vaikutelma, että oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee. Mitä tarkoitan tällä? Yhtäältä meillä on tiukkoja elintarviketurvallisuusmääräyksiä käytössä. Unkarin, Puolan, Alankomaiden ja muiden maiden maanviljelijät joutuvat soveltamaan näitä määräyksiä, mutta toisaalta taas EU-markkinoille pääsee sellaisia tuotteita, jotka eivät ole näiden standardien mukaisia. Unkarissa on tullut päivänvalon viime aikoina muutamia skandaaleja. Esimerkiksi dioksiini siipikarjaa on tullut EUn ulkorajojen yli Unkariin ja aflatoksiin ja on löytynyt paprikasta ja paprika oli peräisin Marokosta. Molemmissa tapauksissa raja-arvot ylittyivät moninkertaisesti. Ja nyt herääkin kysymys, että olemmeko valineet oikean lähestymistavan? On toki selvää, että meidän täytyy toimia tiukimmin, johdonmukaisemmin, jotta voimme suojella omia markkinoita ja omia elintarvikkeitamme, omia lapsiamme ja itseämme. Tämä liittyy tietenkin suoraan myöskin meidän maanviljelijöihimme – ja tuotteisiin, jotka tulevat kolmansista maista EUn alueella. Toisaalta me olemme tiukkoja, mutta toisaalta EUn markkinoille tulee tuotteita, jotka eivät ole niin turvallisia, joten kyllä tässä on vielä kotiläksyjä tekemättä. Toisaalta on pantava merkille, että täällä sanotaan, että meidän tulisi rajoittaa markkinoilla monopolien toimintamahdollisuuksia. Yksi esimerkki Unkarista. Usein käy niin, että hinnasta tehdään tiettyjä poistoja syistä, erinäistä syistä. Unkarista löytyy 96 oikeusperustaa, joiden perusteella tuottajat saavat 20-25 prosenttia vähemmän kuin mitä periaatteessa pitäisi. Tuskin tämä nyt on Unkarin ominaispiirre. Eli tässä käytetään markkina-asemaa väärin hyväksi. Mutta kiitoksia kuitenkin tekstin laatijalle. Kiitoksia. Madame Karina Sitten Karina komissiosta tai Fredriksson. Thank you very much. Uh, Hyvä valiokunta, kiitoksia kovasti. Arvostamme kovasti parlamentin osoittamaa kiinnostusta elintarvikeketjua kohtaan ja miten se toimii jakelussa. Odotamme mielenkiinnolla teidän laatimaanne luonnosta ja meistä Herra Bovesin mietintölausunto on pitkälti komission marraskuisen tiedonannon linjoilla ja myös tämän vuoden maaliskuun neuvoston päätelmien linjoilla. Komissiossa marraskuun mennessä tänä vuonna tulemme laatimaan kertomuksen seurantatoimista, joita on ehdotettu tiedonannossa syksyksi. Ja tarkastelemme myös sitä, että perustaisimme tällaisen foorumin, jossa mukana on maatalouden ja elintarviketeollisuuden korkeita edustajia. Me laajennamme myös jäsenpohjaa, samoin toimialaa. Anteeksi tätä alaa yleensäkin. Kiitän vielä kovasti teitä mielenkiinnosta asiakohtaan kohtaan ja odotamme mielenkiinnolla tätä lopullista tekstiä teiltä. Kiitoksia. Madame Garcia, avec... Euh, Rova Garcia, kiitämme teitä kaikki, koska tässä selvästikin täällä yksimielisesti teidän lausuntoanne kiitettiin. Kiitoksia paljon. Ensin haluan kiittää kaikkia kollegoja heidän osallistumisestaan tähän rakentavan mielenkiintoisen keskusteluun, kun käytin näitä kuutta kohtaa läpi. Tämä on todellakin varsin lyhyt teksti, ei sivukaan oikeastaan todellakin tiivistetty teksti ja vain nämä kuusi kohtaa mukana tässä. Kyllä jouduttiin tekemään työtäkin tätä varten. Olisimme voineet ottaa esimerkkejä kaikista kuudesta kohdasta erikseen. Olisimme voineet laatia varsin pitkän tekstin, mutta tästä nyt ei ole kyse. On kyse siitä, että lähetetään selkeä viesti vastuuvaliokunnalle, maatalousvaliokunta, jotta toimivat tässä hengessä. Ja kun sitten täysistuntoon mennään ja äänestetään tästä Strasbourgissa, niin kun ajatellaan kaikkia ketjun osia, niin tuottajia kuin kuluttajia, käyden läpi kaikki ketjun lenkit, niin silloin sitä ymmärtää, että parlamentti on kansalaisten rinnalla. Me emme halua mitään väärinkäytöksiä. Pienviljelyllä pitää olla samat mahdollisuudet edetä asioissa kuin suurilla yrityksillä. Ja me haluamme, että tuotta, kuluttajat voivat nauttia eurooppalaisia tuotteita ja ne, jotka haluavat tehdä työtä maaseudulla, voivat jatkossakin tehdä näin, kun se sitten kasvatuksesta tai viljelystä. Emme halua että ole, osoittaa, että olemme jotenkin parhaimpia tässä. Kyse on vain siitä, että olemme sitä mieltä, että ympäristövaliokunta jakaa tässä maatalousvaliokunnan kannan, kun tästä äänestetään jatkossa. Odotan teiltä tarkistuksia. Minäkin voin kyllä estää jotakin tarkistuksia. Ehkä yhdessä teidän kanssanne voi olla, että kun käydään läpi näitä kohteita, täällä olen kuullut, että saamme aikaan sopimuksen yhteisymmärryksen, mutta tässä on kuitenkin kyse siitä, että annamme yhtä, kuvan yhtenäisyydestä. Sehän on kaikkein tärkeintä. Kiitos. Kiitoksia. Muistutan siitä, että tarkistusten aikaraja on 10. toukokuuta. Me äänestämme toinen kolmas kesäkuuta 28. päivä äh, ympäristövaliokunnassa ja sitten äh, syyskuussa Strasbourgissa, joten nyt istuntomme tai kokouksemme päättyy. Huomenna jatkamme äänestyksellä kello yhdeksän aamulla.